Hyvää huomenta. Jatkamme ihmisoikeusalivaliokunnan kokousta ja pyytäisin teitä laittamaan korvakuulokkeet. You have to wear the earphones, otherwise you would not be able to follow our meeting. I'm sorry. No niin, eilen illalla täällä näytettiin elokuva, joka kuvasi Tiananmenin äitien havaintoja ja toimintaa. Ja sen jälkeen oli keskustelu ja nyt me jatkamme suoraan eh, Kiina-kysymyksillä. Meillä on täällä avoin kuulemistilaisuus eh, Kiinan ihmisoikeustilanteesta ja tällä kertaa konkreettisesti syy on se, että 21. päivä marraskuuta on pidetty EUn ja Kiinan välinen ihmisoikeusdialogi ja eilen on pidetty EUn eh, e ja Kiinan välinen huippukokous. Ja muistutan teitä siitä, että että ihmisoikeusalivaliokunta aina ja joka tilanteessa koittaa vaikuttaa siihen, että näiden ihmisoikeusdialogien tulokset välittyisivät aina huippukokoukseen asti. Ja haluaisin nyt sitten äh, kertoa aamun ohjelmasta. Meillä on täällä äh, useita puhujia, useita hyvin arvovaltaisia ja, ja tietäviä puhujia. Meillä on aikaa äh, kello 11 Äh, haluaisin ensimmäiseksi antaa äh, EU-instituutioiden edustajille puheenvuoron ja pyytäisin, että he kertovat tästä ihmisoikeusdialogista ja, ja huippukokouksesta. Ja sen jälkeen kutsuisin muut puhujat käyttämään puheenvuoron. Äh, ja luonnollisesti seuraa vilkas keskustelu. Olen vieraidemme puolesta hieman pahoillani siitä, että kollegoillani on tapana tulla aika myöhään näihin kokouksiin, mutta mitä myöhemmin aloitamme, sitä myöhemmin he tulevat. Tämä on ikävä totuus. Eli nyt sitten kutsuisin puheenjohtajavaltiota edustavan suurlähettiläs Nordlanderin käyttämään puheenvuoron. Hän voisi kertoa, mikä asetelma tässä ihmisoikeusdialogissa ja huippukokouksissa ihmisoikeuksien osalta on. Suurlähettiläs Nordlander, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia oikein kovasti puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Jos nyt aluksi sopii, eh, yleensä ennen vuoropuhelua eh, pidetään eh, hallitusten värinen vuoropuhelu ja tänä vuonna siinä käsiteltiin oikeuden saatavuutta, ihmisoikeuksia talouskriisissä – ja siihen tulee mukaan myös työlainsäädäntö. Ja täällä meille kerrotaan vielä lisää tästä seminaarista ja sen tuloksista, joten en sen pidempään puhu siitä. Me olimme tyytyväisiä siitä, että se pystyttiin pitämään, koska osallistumiseen liittyi tiettyjä ongelmia. Perinteisesti me olemme järjestäneet myös kenttävierailun Kiinassa. Tällä kertaa emme päässyt sopimukseen kiinalaisten kanssa tällaisesta kenttävierailusta. Ja sen sijaan, että olisimme lähteneet Pekingin ulkopuolelle, kävimme hallituksen virastoissa ja eri laitoksissa Pekingin sisällä. Meillä oli erittäin mielenkiintoiset keskustelut esimerkiksi yliopistomaailman edustajien kanssa ja oikeuslaitoksen edustajien kanssa ja puolustusasianajajien kanssa. Kävimme myös hallituksen laitoksissa, joita komissio tai jäsenvaltiot tukevat teknisessä yhteistyössä. Esityslistalla oli seuraavia kysymyksiä. Oikeusvaltio, kysymys, oikeuslaitoksen riippumattomuus, oikeuden uudistukset, puolustusasianajajien rooli ja pidätykset ilman oikeudenkäyntiä. Siellä oli esityslistalla myös ihmisoikeuksien edistäminen ja suojelu talouskriisissä. Siihen ei kuitenkaan ollut riittävästi aikaa. Ja pysyvä kohta oli koskien kansainvälisiä foorumia ja, ja varsinkin ihmisoikeusneuvoston tarkastelut tuli tässä esiin ja korkea edustaja Kiinalaiset olivat paikalla suurine valtuuskuntineen. Siellä oli useita ministeriöitä edustettuina ja muita valtion virastoja. Ilmapiiri keskustelujen aikana oli aivan korrekti lehdistötiedosteessa sanotaan, että siellä oli rehellistä suoraa näkemysten vaihtoa. Me otimme esiin Kiinan ratifioinnin ICPRn osalta ja koskien nimenomaan poliittisia oikeuksia. Kiinalaisten puolelta ei tullut uutisia, vaan ratifiointityötä on viety eteenpäin jo kymmenen vuotta. Otimme esiin myös kuolemanrangaistuksen ja Tästä ei mitään uutisia, niin kuin tiedätte. Teloitusten määrä on vähentynyt sen jälkeen, kun Kiinan korkein oikeus otti takaisin näiden tuomioiden tarkastelun alemmista tuomioistuimista. Sitten internetrajoitukset otimme esiin sen ja niin sanotut mustat vankilat, jotka ovat sellaisia laitoksia, joissa ihmisiä pidetään ilman äh, oikeudenkäyntiä ja ilman oikeusperustaa. Äh, mutta tällaisten laitosten olemassaolo äh, kiellettiin kiinalaisten toimista toimesta. Otimme siinä myös ihmisoikeusaktivistien kidutukset ja tuomiot Xinjiangissa, Tiibetissä levottomuuksien jälkeen. Niin kuin tiedätte, kiinalaiset pitävät näitä levot, levottomuuksia rikollisina, eikä, eivätkä he ole tyytyväisiä näihin lausuntoihin, joita esitettiin ennen vuoropuhelua EU tuomitsi sen, että kuolemanrangaistuksia oli annettu ihmisille, jotka osallistuivat levottomuuksiin. Aivan viimeksi otimme sitten esiin oikeusvaltioperiaatteen. Me olemme huomanneet oikeusvaltioperiaatteessa huonontumista ja usea, Useat ähm, äh, asianajajat ovat äh, menettäneet oikeutensa toimia. Tässä tulee esiin äh, se, että on nimitetty sellaisia oikeuden puheenjohtajia, joilla ei ole riittäviä, riittävää kokemusta ja muitakin asioita on, jotka vaarantavat oikeusvaltioperiaatteen. Kiina puolestaan kritisoi useiden EUn jäsenvaltioiden äh, ihmisoikeustilannetta, varsinkin Ruotsia, jossa äh, saamelaisten äh, tilanne otettiin esiin. Ja tapaus, joka liittyi moskeijaan Etelä-Ruotsissa. Me palaamme kirjallisin vastauksin näihin kysymyksiin. Me saimme kiinalaiselta osapuolelta kirjalliset vastaukset niihin kysymyksiin, joita olimme esittäneet, ja se oli hyvä asia. Ja itse vuoropuhelun jälkeen me kävimme kohteliaisuusvierailulla ulkoasiainministeriössä, otimme esiin oikeusvaltioperiaatteen, kuolemanrangaistuksen ja Lissabonin sopimuksesta puhuimme myös, samoin kuin ihmisoikeus korkean edustajan asemasta vuoropuhelua pidetään tärkeänä osana meidän suhteessamme. Ja jos mennään vielä askelta korkeammalle tämän jälkeen, niin kuin puheenjohtaja mainitsi, huippukokous pidettiin ja huippukokouksessa otettiin esiin useita ihmisoikeusasioita. Se tulee esiin lehdistötiedotteessa, mutta mainitsisin myös sen, että ihmisoikeudet tulivat esiin ulkoministerien kokouksessa. Kiitoksia. Suurlähettiläs Nordanderille tästä selostuksesta. Me olemme taas kerran kuulleet, että se, minkälainen ihmisoikeustilanne Euroopan unionissa on, niin se on todella tärkeää ajatellen myös näitä ihmisoikeusdialogeja, koska meidän keskustelukumppanimme ovat hyvin selvillä ihmisoikeusongelmista Euroopan unionin alueella ja dialogissa niitä otetaan esille. Suurlähettiläs, haluaisin kuitenkin kysyä teiltä yhden hyvin tarkan kysymyksen. Otitteko esille viimevuotisen Saharov-palkitun eh, Hu Jian tilannetta. Ja, ja tiedättekö, mikä Hu Jian tilanne tällä hetkellä on? Onko hänen perheensä edelleen kotiarestissa ja hän itse vankilassa? Me otimme tämän asian esille ja niin ikään eräitä muita yksittäisiä tapauksia, ei välttämättä näin tämän kirjallisen listan mukaan, jonka me toimitimme. Kuitenkin, äh, kuitenkaan pöydällä ei ollut vastauksia Kiinan puolelta lukunottamatta muodollisuuksia, joissa sanottiin, että kun äh, mainittiin tällaisia tilanteita, tuomio oli langetettu, mutta valitettavasti mitään muuta tietoa ei oikein ollut. No niin, kiitos. Sitten voimme kuulla komission näkökulman Eh, ja komissiota edustaa täällä Mikalis Rokas, mutta myöskin Toby King. Voitte valita, kuka puhuu. Olkaa hyvä komissio. Uh, in fact, very little to add, but, uh... Oikeastaan aika vähän lisättävää siihen, mitä suurlähettiläs on sanonut. Uh, oikeastaan vain jonkin verran tietoa Hujiasta, koska meillä oli jotakin tietoa, ei kiinalaisilta puolelta, kiinalaisten puolelta, mutta, mutta terveydentila tuntuu säilyvän edelleenkin aika huonona, ei siis hyvä, vaikkakin hän saa lääke, lääkitystä, mutta se on aika, hän on aika hauraassa kunnossa ja se on aika huolestuttava. Hänen vaimonsa saimme selvää, saimme tietää eri lähteistä, että, että hän on vapaampi nyt, että hänen liikkumisrajoituksensa on poistettu, joskin silloin kun presidentti Obama oli siellä, niin hänet sijoitettiin kotiarestiin. Tämä on sellainen asia, jonka otimme esille kaikissa yhteyksissä. Ja sitten huippukokouksesta meillä on yhteinen lausuma, ja se julkistettiin eilen. Siinä on kohta ihmisoikeuksista, kohta kahdeksan, joka on varsin hyvä. Se on aika eteenpäin vievä me olemme puhuneet yhteisistä sitoumuksista ihmisoikeuksien puolustamiseksi, oikeuslaitoksen periaatteiden puolustamiseksi ja ihmisoikeuksista. Niin ikään siinä vahvistetaan ne korkeat arvot, jotka me annamme ihmisoikeusvuoropuhelulle, jota käsitellään myös juridisessa seminaarissa. Siellä oli selkeä sitoumus jatkaa työskentelyä yhdessä. Me mainitsemme yhteisissä lausunnossa tämän ICPRn ratifioinnin huippukokouksessa tämä äh, ratifiointisitoumus vahvistettiin tai toistettiin, mutta olemme kyllä huolissamme siitä, että se on viivästynyt 11 vuotta. Se selvästi tuli sanottuakin. Ja mainittiin myös nämä sitoumukset olla yhteistyössä YK ihmisoikeusmekanismissa. Täytyy sanoa, että ihmisoikeudet huippukokouksessa tulivat esille, niin otettiin esille huippukokouksessa ja myös ulkoministerin loikassa, niin kuin Nordrand sanoi, mutta myös puheenjohtaja Paros otti sen esille silloin, kun hän tapasi kiinalaisia johtajia. Siinä painotettiin tätä jatkuvaa arviointia ihmisoikeusdialogista, ja me odotamme, että, että heti kun me olemme valmiita palaamaan ja viestimään näistä tiloksista kiinalaisille, että että me pystymme, että me pysty, yritämme saada foorumista sellaisen, että se pystyy saamaan hyviä tuloksia aikaan. Tässä oli se, mitä halusin oikeastaan lisätä siihen, mitä suunnittelis Nurlannin sanoi. Kiitos oikein paljon. Me tietysti täällä olemme selvillä siitä, että neuvosto on, on teettänyt tällaisen arvion EUn ja Kiinan välisen ihmisoikeusdialogin vaikutuksista. Ja luonnollisesti olemme sitä mieltä, että tästä pitäisi keskustella myös avoimesti ja odotan, että mahdollisimman pian voimme, voimme tästä raportista kuulla, jotta voimme myös oppia ylipäätänsä siihen, miten ihmisoikeusdialogeja tulisi kehittää niin, että ne todella vaikuttaisivat. Mutta nyt sitten mennään eteenpäin. Meillä on täällä hyvin tietorikkaita ja, ja arvovaltaisia vieraita. Haluaisin toivottaa ensimmäiseksi tervetulleeksi herra Gao Venkianin, Äh, hän edustaa äh, järjestöä nimeltä Human Rights in China. Hän on tällainen äh, neuvonantaja järjestössä Human Rights in China ja hän on tullut aina New Yorkista asti tänne puhumaan meille. Ja tiedän, että hän on jakanut tällaisen erittäin perusteellisen esityksen kirjallisena ja pyytäisinkin, että voitte ehkä nostaa nämä pääkohdat tästä raportista tai eh, kirjallisesta esityksestäni niin esiin, jotta säästämme aikaa keskusteluun. Eli herra Venkian, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, and member of... Kiitos puheenjohtaja ja alivalikunnan jäsenet tästä mahdollisuudesta olla mukana tässä ajankohtaisessa keskustelussa. Tärkeä Euroopan parlamentin Kiinan päätöslauselma sen vähemmistöoikeuksista ja kuolemanrangaistuksen käytöstä, joka hyväksyttiin viime viikolla, toteaa tar- kuitenkin vakava tämä ihmisoikeustilanne on Kiinasta tänään. Se antaa tärkeän viestin Kiinan hallitukselle. EUn toimielimet ja jäsenvaltiot ja EUn instituutioille ja jäsenvaltioille. Se lähettää myös solidaarisuuden viestin ja toivoa Kiinan kansalle. Aloitan lyhyellä henkilökohtaisella historialla. Minä olin tutkija kommunistisen puolueen järjestelmässä yli 14 vuotta. 20 vuotta sitten sen jälkeen, kun näin tämän nämä veriset tapahtumat kesäkuun neljäs päivän minä irrottaudun järjestelmästä ja lähdin maapakoon, maanpakoon. Ja julkisin kirjassani Zhou Enlain myöhemmät vuodet, se on kielletty Kiinan hallituksen toimesta ja minut on kielletty palaamasta Kiinaan niin ikään. Olen ollut aina pahoillani siitä, että en ole en pystynyt näkemään edes äitiäni hänen viime hetkinään. Kuitenkaan en ole yksin. Nämä henkilö, vaikeat henkilökohtaiset valinnat, jotka johtuvat omasta tunnosta ja periaatteesta ja siitä, että riippumatta kuinka kiuleista se on, niin minä olen ne tehnyt ja niitä tehdään jatkuvasti Kiinassa näistä ei kuulla eikä päästä lueta lukuun ottamatta muutamia tapauksia, jotka saavat kansainvälistä huomiota osakseen mutta kun näin Tiananmenin äidien elokuvan viime yönä, tämä muistuttaa meitä siitä, että on monia rohkeita esimerkkejä siitä, jotka kamppailevat Kiinassa tätä historiallista amnesiaa vastaan ja sitä, että vain mukavasti hyväksytään menneisyydet ja jatkuvat ihmisoikeusrikkomukset. Tämän päivän haaste kansainväliselle yhteisölle on se, että tuemme näitä puolustaja-aktivisteja ja ja edistämme kansainvälisiä, ihmisoikeus, kansainvälisiä ihmisoikeuksia Kiinassa konkreettisin toimin ja prosessein. Nyt haluaisin puhua ihmisoikeustilanteesta Kiinassa. Vaikkakin vuoden 2008 olympialaisten spektaakkeli edelleenkin on muistissamme, tämä spektaakkeli sen tarkoituksena osoittaa Kiinan voima tänä päivänä. On kuitenkin kiistämätöntä, että nykyinen Kiinan hallinto on sellainen, joka rankaisee ketä tahansa, joka arvostelee hallitusta tai joka vain yksinkertaisesti e-, ehdottaakin mahdollisia muutoksia tai, tai rohkenee raportoida faktoista, jotka kertovat kommunistisen puolueen imagosta. Okay, okay. Okay. Ja Kiinan kommunistisen puolueen 18 puoluekokouksen alla vuonna 2012 puolueen sisällä kamppailee vallasta. Siellä ollaan jo ajamassa kovalinjan politiikkaa, jossa tukeudutaan aatteelliseen puhdasoppisuuteen ja tiukkuuteen. Nämä kaikki ovat sellaisia tekoja, joita, joilla Kiinan hallitus yrittää valvoa kansaa sen sijaan, että se puuttuisi itse ongelmiin. Samaan aikaan nämä viranomaiset vastaavat ja pyrkivät paljastamaan maan johtajien epävarmuuden. Nyt näyttää siltä, että äh, kansainvälinen yhteisö antaa Kiinalle käytännössä vapaan passin, äh, oikeastaan blankopassin ihmisoikeusasioissa usein syytä syystä, että useimmat, monet hallitukset haluavat säilyttää omat investoinninsa ja etunsa. Nimittäin, että ne pystyvät pääsemään Kiinan markkinoille käymään kauppaa. E, nykyinen Kiinan niin sanotun pehmeän vallan tai voiman laajentuminen, joka näkyy monien maiden juhlimissa, monissa maissa niin, että siinä tämä on Kiinan kulttuuria juhlitaan. Ja siinä, että kulttuurivaihto on kasvanut, on toinenlainen trendi, joka myötä vaikuttaa tähän. Se, että tukeudutaan entiseen akateemiseen kulttuurivaihtoon, Nämä pehmeän vallan aloitteet ovat osa julkisen vallan tukemaa strategiaa, jolla edistetään niin sanottua Kiinan mallia tai Pek- Pe- Pekingin konsensusta, näin niin kuin virallisten medioiden kautta. Jos lähdetään mukaan tähän pehmeän vallan äh, peliin, kansainvälinen yhteisö oikeastaan lankeaa ansaan, jolla, jota, jota niin sanottu Kiinan kulttuuri käyttää, jossa tukeudutaan Kiinan historiaan, jossa Kiinan kulttuuri on autoritäärisen Kiinan kommunistisen puolueen käytössä, jonka tarkoituksena on vakuuttaa maailma siitä, että Kiina on erilainen kuin länsi, ja siksi sillä pitäisi olla poikkeukset suhteessa kansainvälisiin ihmisoikeusnormeihin. Jos Kiinalle annetaan valtakirja, vapaa valtakirja ihmisoikeuksien suhteen, ja jos kielletään epämukavat kiinalaisäänet, niin silloin kansallinen, kansainvälinen yhteisö, hallitukset, säätiöt ja yliopistomaailman kulttuurilaitokset ovat myötävaikuttaneet siihen, että heikennetään kiinalaisten ö, omaa kamppailua ja toisaalta ulkopuolista Kiinan, kamppailua Kiinan suhteen, jossa kuitenkin yritetään saada aikaan uudistuksia ja ihmisoikeuksia. Ja nämä valinnat ja nämä kaupat heikentävät kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää ja ironista kyllä, niillä on vaarallisia vaikutuksia myös koko maailman hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta. Koska jokainen hallitus tekee omat ihmisoikeuskauppansa kauppa- tai turvallisuuseduista johtuen, ne samalla heikentävät omia kansallisia etujaan, kuten työntekijöiden etuja, kuluttajien terve- turvallisuutta tai sitten liike-elämän investointien vakautta Kiinassa. Todellinen Kiina kokee myös haasteita, joita taloudellinen kehitys aiheuttaa ihmisoikeus, ihmisoikeuskehitykselle ja demokraattiselle uudistukselle. Huolimatta siitä, että kansainvälinen mukanaolo on kasvamassa ja keskiluokkakin lisääntyy Kiinassa, ihmisoikeustilanne heikkenee niin Kiinan sisällä kuin myös ympäri maailmaa. Kun Kiinan politiikka, jossa lähdetään liikkeelle äh, heikoista ihmisoikeuksista ja heikoista työntekijöiden oikeuksista, se helposti viedään avoimia kanavia myöten globaaliin talouteen sellaisiin maihin kuin Afrikka ja sellaisiin paikkoihin kuin Afrikka ja Latinalainen Amerikka. Sen jälkeen haluaisin esittää nyt muutaman kommentin siitä, mikä on EUn rooli. HRC ei voi olla ymmärtämättä sitä monimutkaisuutta, joilla, joita eri EUn toimielimet ja prosessit edustavat. Erityisesti kun ajatellaan politiikkakeskustelua, joita käydään ihmisoikeuspolitiikan johdonmukaisuudesta ja siitä, mikä on eri välineiden rooli, kuten Eh, dialogien tai asiantuntijaseminaarien rooli. Me odotamme kuulevamme muita asiantuntijalausumia ja myöhempää keskustelua. Kuitenkin eh, e, on kysymys siitä, että EU-komissio ja jäsenvaltiot, niiden pitää lähettää johdonmukainen vahva viesti Kiinan viranomaisille – jonka mukaan yksilöillä on merkitystä ja ihmisoikeuksilla on merkitystä. Me vahvasti tuemme parlamentin vetoomusta, jonka mukaan pitäisi sisällyttää ihmisoikeuslauseke uuteen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen, joista tällä hetkellä neuvotellaan. Mitä taas tulee dialogiin ja seminaareihin, HRIC on osallistunut aikaisempiin parlamentin kuulemistilaisuuksiin Kiinasta ja dialogiprosessista ja oikeastaan itse asiassa viiteen asiantuntijaseminaariin viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Jos arvioidaan EUn omia poliittisia tavoitteita ihmisoikeuksista kaikilla politiikan sektoreilla, mukaan lukien kauppa, julkiset benchmarking asiat ja ajankohtainen ihmisoikeuskehitys Kiinassa. Voidaan sanoa, että mitään myönteistä vaikutusta ei ole ollut dialogiin eikä asiantuntijaseminaareihin. Jos jotakin edistystä on tapahtunut, minkälaista se edistys on ollut? Onko jotakin konkreettisia käytännön tuloksia, joita voidaan, josta voidaan puhua pelkästään sen faktan lisäksi, että ylipäätään on käyty dialogia ja järjestetty seminaareja. Kaikki, poli- kaikki politiikat ja ohjelmat, ohjelman valinnat, joita tehdään niin sanotusti politiikan, poliittisen värin vähentämiseksi, ovat kuitenkin poliittisia valintoja. Jos ei haasteta sensurointia ja poissulkemista, ja jos sallitaan rajoja sille, kuka saa puhua ja mitä ja asioista saa keskustella ja miten. Nämä ovat poliittisia päätöksiä, jotka tukevat status quota Beijingissä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että status quo on se hallituksen status quo, joka järjestelmällisesti rikkoo ihmisoikeuksia kansalaistensa kohdalla – jotka on kuitenkin taattu Kiinan perustuslaissa, Kiinan lainsäädännössä ja Kiinan allekirjoittamissa kansainvälisissä velvoitteissa ihmisoikeuksien osalta. Okay. Let me close with some recommendations. Ja sitten lopuksi muutama suositus. Ensinnäkin EUn toimielimet voivat tukea tehokkaammin kiinalaisia aktivisteja ja itsenäisiä ryhmiä, kuten HRI, siitä silloin, kun me painostamme suuremman avoimuuden ja oikeusjärjestelmän periaatteiden puolesta ja siitä, että vaan kannetaan vastuu menneisyydestä, esimerkiksi kesäkuun neljännen päivän tapahtumista ja muistakin tämänhetkisistä ihmisoikeusrikkomuksista. Toiseksi Euroopan parlamentti joka on demokraattisesti valittu elin, voi käyttää seurantavaltaansa varmistaakseen sen, että ihmisoikeudet ovat osa kaikkia EU-politiikkaa ja että demokratia- ja ihmisoikeusvälineet ovat tehokkaassa käytössä se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy, olla, täytyy saada vastuuta ja läpinäkyvyyttä siihen, miten rajallisia julkisia resursseja ja veronmaksajia rahoja käytetään. Mitä taas tulee asiantuntijaseminaareihin? Jos asiantuntijaseminaarit saavat rahoitusta demokratia- ja ihmisoikeusvälineistä, silloin seminaareja täytyy arvioida sen suhteen, mitkä ovat niiden ihmisoikeustulokset jos asiantuntijaseminaarit ovat tai yliopisto- tai tutkimusmaailman vaihtoa, silloin me kunnioittavasti ehdotamme, että että, että silloin täytyy soveltaa yleismaailmallisia akateemisen maailman koskemattomuuden, riippumattomuuden standardeja. Tänä päivänä HRIC ja FIDH julkistavat viime joulukuun arvion EUn, Kiinan eh, ihmisoikeusdialogista ja asiantuntijaseminaareista. Tämä arvio asettaa myös konkreettisia eh, suosituksia läpinäkyvyyden ja vastuun eh, voimistamiseksi niiden välineiden, näiden välineiden osalta, kuten myös siinä painotetaan sitä roolia ja, ja mukanaoloa, joka kuuluu riippumattomille kansalaisjärjestöille, EUn asiantuntijoille ja Euroopan parlamentille. Me esitämme, että sitä täytyy, sitä täytyy näkyä myös tässä kuulemistilaisuudessa. Lopuksi, jos EUn ihmisoikeuspolitiikan tarkoituksena on merkitä jotain, niin EUn ja jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä konkreettisiin käytännön toimiin tukeakseen Kiinan kansan pyrkimyksiä silloin, kun me kamppailemme laajemman demokratian ja voimemman yhteiskunnan puolesta. Kiitoksia ja olen valmis vastaamaan mahdollisiin kysymyksiinne. Kiitos erittäin paljon herra Venkian ja kiitos näistä konkreettisista suosituksista, jotka ovat, ovat hyvin yhteneviä niiden vaatimusten kanssa, joita me täällä ihmisoikeusalivaliokunnassa jatkuvasti esitämme komissiolle ja neuvostolle ja tietysti myös Kiinalle voimme varmasti ajatella niin, että te olitte nyt tämän kuulemisen pääpuhuja, te olette tullut kaukaa ja, ja todella arvostamme sitä, mutta muille puhujille ei ole näin paljon puheaikaa ja minun täytyy nyt pitää huolta tästä kokonaisuudesta ja pyydän teidän solidaarisuuttanne, että herra Kilgore, tervetuloa oikein paljon. En, en voi antaa teille näin paljon puheaikaa, mieluiten 5-7 minuuttia. Eh, toivotan teidät tervetulleeksi. Olemme tavanneet Suomessa aikaisemmin ja te olette kansainvälinen asianajaja ja te olette työstäneet raporttia, joka käsittelee Falun Gongia ja erityisesti näitä epäiltyjä elin siirtoja, elin, elinsalakuljetuksia ja elinkauppaa. Ja tulette tänne Kanadasta ja tervetuloa oikein paljon ja nyt sana on teidän. can, uh, I think, get a copy of it? Niin, äh, antakaa minulle merkki, kun tulen äh, aikani päätökseen. Kiitoksia mahdollisuudesta puhua tästä asiasta, äh, eli äh, kaupasta Kiinassa. Herra Gao otti esiin sen, että ihmisoikeustilanne on huonontumassa Kiinassa ja äh, lisäksi hän puhuu eh, Garci Schengistä. Eh, eh, hän oli nimi, ehdokkaana myös Nobelin rauhanpalkintoon merkittävä merkittävä asianajaja ja hänet lähetettiin vankileirille ilman mitään kuulemista ja hän lähetti myös johdolle Pekingissä kirjelmiä tästä asiasta Graan lupa hoitaa asianajan tehtäviä pidätettiin, hänen perheensä pidätettiin ja nyt häntä pidetään pidetettynä ja hänen perhettänsä myös. Siellä on myös kuva hänen perheestään ja myös Falun Gongin jäsenet, Heitä on lähetetty työleireille ja monet ovat kertoneet meille, että joutuvat tekemään 16 tuntia työtä päivässä, hyvin vähän ruokaa ja heitä kidutetaan. He ovat tehneet vientituotteita, jopa joulukoristeita monikansallisille yrityksille nämä äh, vankileirit, äh, ne, on, ne ovat suunniteltuja perustettuja maan aikana ja äh, niille on lähetetty neljäksi vuodeksi ihmisiä ilman minkäänlaista kuulemista tai oikeudenkäyntiä 2005. Siellä on ollut yli 3000 vankia ja siellä on arvioitu lisää määriä myös myöhemmin. Äh, nämä ovat täysin epäinhimillisiä käytäntöjä. Ja äh, myös Crystal Chen, äh, hänen kuvansa on tuolla papereissa. Hän on aikaisemmin ollut merkittävässä vientiyrityksessä. Hän on ollut kolme vuotta näillä työleireillä. Hän, häntä on lyöty, hakattu ja mm, hyvin häiritseviä kommentteja tässä on. Hän on Kiinan ulkopuolella tällä hetkellä ja hän painottaa sitä, että Falun Kongin jäsenet ovat suljettu ulkopuolelle. Hänellä ei ole minkäänlaista roolia enää, mutta hän rakastaa Kiinaa ja on ylpeä Kiinasta kuitenkin. David Madison ja minä, me olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että Falugongin jäseniä on tapettu ja jäseniä on tai elimiä on viety ja tästä on myös kirja, joka tuli painosta viime kuussa. Falun Gong on perinteinen kiinalainen henkinen yhteisö, joka painottaa mietiskelyä ja vastaavia. Ja ongelmana on ollut se, että he aloittivat 92-99, he olivat jo niin äh, suosittuja, että ne puolue alkoi äh, pelätä äh, ne, jotka harjoittavat Falun Gongiassa, Gongia Kiinassa, heitä on seitsemän, seitsemästä 72 miljoonaa ja eh, nyt eh, on eh, kielletty Falkongin harjoittaminen, se on protestoitu ja jos on ollut vastaan, niin siellä on kidutettu ja ihmisiä on kadonnut tosiaan tuonne leireille. Me olemme sanoneet, että monet on tapettu juuri elinten takia. Niitä on tuotu jopa Eurooppaan ja Kanadaan. E, en voi e, kertoa yksityiskohtaisesti tästä. E, internetissä tästä asiasta on raportoitu tai sitten on tämä kirja, mutta tässä pari esimerkkiä. Ainoastaan Falun Gongin edustajat, heitä tutkittiin verikokein ja heitä on äh, systemaattisesti äh, kidutettu. Äh, nyt Crystal Chen esimerkiksi mainitsi, että häntä testattiin useaan otteeseen, otettiin verikokeita. Ja tämä järkyttävä periaate on se, että jos esimerkiksi Crystal Chen ja sitten joku, joka tulee Helsingistä, heillä on sama kudostyyppi tai joutuu siellä sairaalaan ja sitten esimerkiksi Crystal Chen viedään paikalliseen sairaalaan lähelle työleiriä. Hänet tapetaan kaikki, hänen elimensä otetaan ja viedään ja sitten te saatte siellä esimerkiksi maksan tai munuaiset. Tämä on asia, jota ei voi edes käsittää tällä vuosisadalla perinteiset elinsiirto, elinsiirto ne uhrit, heitä laitetaan tosiaankin kuolemaan. Ei ole minkään näköistä elinluovutusjärjestelmää, ei ole minkäänlaista maan kattavaa järjestelmää tätä varten. Merkittävä lähde luovutetuille elimille ovat todellakin ne vangit, jotka tuomitaan kuolemaan ja teloitetaan kuoleman rangaistuksen saaneet, heidän määränsä on pysynyt korkeana ja me arvioimme, että noin 41 000 elintä tuli Falun Gongin harjoittajilta. 96 sivulla tästä selitetään lisää tuolla kirjassa ja voin antaa teille myös kopion tästä kirjasta. Eh, eh, sitten eh, sairaaloista siitä tarkemmin tekstissä, mutta ainoa keskustelu, jonka olemme käyneet Kiinan hallituksen kanssa, liittyy näiden elinten lähteisiin ja Falun Gongin Äh, Falun Gongin äh, jäseniä tosiaan on nämä vangittu aivan syyttä. Äh, tällä hetkellä ulkomaisilla ei ole etusijaa näissä luovutetuissa elimissä. Nykyään niitä tulee myös kiinalaisille, mutta Falun Gongin harjoittajia on siellä listalla. Yksi mahdollisuus ratkaisuksi on alueen ulkopuolinen lainsäädäntö, jos nyt sanottaisiin, että kanadalainen, joka saa Kiinasta jonkin elimen eikä ole tarkkaa selvitystä, eh, mistä elin tulee, se on silloin eh, merkittävä loukkaus meidän maatamme kohtaan. Ja selitän sitä vielä yksityiskohtaisemmin tekstissä. Ja toinen on sitten se, että jos joku on ollut mukana tässä elinkaupassa, hän ei saisi päästä mihinkään eh, ulko- minnekään ulkomaille, ainakaan Eurooppaan. Ja sitten uskonnolliset ryhmät, kristityt, muslimit ja muut. Kiinan hallituksen pitää pitää myös suhtautua myönteisesti huolimatta näistä ongelmista, mutta ihmisoikeuksia on käytetty huomattavasti väärin ja mm, kiinalaiset, eh, ihailen heitä suuresti. He ovat todella sisukkaita ja auttavat tekemään tästä eh, vuosisadasta vielä rauhanomaisemman. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon, herra Kilgore. On aivan käsittämätöntä, että näin rauhanomainen ryhmä kuin Falun Gong voi joutua tällaisten repressiotoimien kohteeksi. Eh, sitten minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi rouva Katrin Kinselbach ja hän eh, tulee Ludwig Boltzmann instituutista, eh, joka on ihmisoikeusinstituutti Viinissä. Ja annamme nyt teille puheenvuoron. Rouva Kinselbach, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, for giving me an Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että saan olla mukana tässä tämän päivän keskustelussa. Minua on pyydetty puhumaan EUn ihmisoikeuspolitiikasta suhteessa Kiinaan ja ihmisoikeusdialogista. Minun havaintoni ovat, perustuvat 60 eh, haastatteluun ja tutkimuksiin, joita olen tehnyt kahden vuoden aikana. Ne näkemykset, joita kerron, ovat, ovat ö, eh, ö, eh, keskittyä nyt kolmeen pääasiaan. Ensinnäkin, että on ihmisoikeus dialogi sellainen, että se toimii, vaikuttaako se tilanteeseen Kiinassa, onko kielteisiä vaikutuksia kolmanneksi, missä EU ja Euroopan parlamentti voi jatkaa. Ensimmäisen kysymyksen. Euroopan unionin neuvosto on jatkuvasti puhunut siitä, että dialogi on optio vain, jos päästään eteenpäin myös paikan päälle. Niin kuin jo mainittiin, dialogi oli ensimmäistä kertaa arvioinnin kohteena tämän vuoden aikana. Mutta tätä arviointia on silmällä pitäen. Se keskittyy vain siihen, miten tätä dialogia voidaan parantaa. Ja eikä siinä puhuttu siitä, että oliko se, oliko sitä, se jatkamisen väänti. Ja kun puhutaan dialogia, siinä jäsenvaltiot tietävät, että ne eivät voi sopia mistään muusta vaihtoehtoista politiikasta. Kiinan kanta, dialogi on jatkuvasti sama, siinä on kaksi elementtiä. Ensimmäinen dialogi palvelee sitä, että estetään vaikuttaa siihen, miten EU suhtautuu Kiinaan. Toisekseen on tarkoituksena vaihtaa käsityksiä tasa-arvo- ja keskinäisen kunnioituksen pohjalta, eikä se ole foorumi, jolla puhutaan mistään substantti- keskeisistä EUn huolista. Odotukset, joita kahden kokouksen aikana löytyy, voivat selvittää, kuinka monimutkainen, monimutkaiset uudistukset ovat kunnianhimoisia. Tämä dialogi voi toimia myös Trojan hevosena ja se ei kuitenkaan vakuuta. Helmikuussa 2000 komissaari Päten teki seuraavan huomion tästä dialogista Euroopan parlamentissa lainaan. Jos meidän on tarkoituksena keskittyä ihmisoikeuksien dialogiin, meidän täytyy pystyä vakuuttamaan teidät siitä, että se, se johtaa johonkin. Se arvioni on, että tämä on lähiviikkojen haaste. Ja kymmenen vuotta myöhemmin tämä pysyy edelleenkin minun mielestäni EUn haasteena. Ja tänä päivänä Kiina on tietenkin luottavainen sen suhteen, että EU ei palaa siihen päätösvastamaan, vaikka, vaikkakaan tämä ei tuottaisi tuloksia. Aikaisempina vuosina Kiina halusi kuitenkin vakuuttaa EU siitä, että dialogi oli hyödyllinen ja jokainen puheenjohtaja antoi, maa antoi jonkin verran myönnytyksiä sen suhteen, että, että EU oli helppo perustella dialogin jatkamista. Annan teille muutaman esimerkin. Ja dialogikierroksella Suomen puheenjohtajakaudella lokakuussa 1999 se ilmoitettiin, että Kiina suunnittelee rangaistuksen poistamista. Ja tuohon aikaan Koham harkitsi tätä tärkeänä läpimurtona dialogissa ja odotti päätöksiä tässä asiassa. Myöhemmin kuitenkin se ilmoisi Euroopan viranomaisille, että tämä oli kuitenkin diplomaattisiirto kohti hiljaisuutta tässä dialogissa ja kiitotuksen erityisraportööri sitten monen vuoden neuvottelujen jälkeen totesi, että vuonna 2005 EU sai tietää, että tämä oli EUn Kiinan ihmisoikeusdialogin tulosta ja tämä oli erityinen palvelus EUlle, koska mandaatti oli eurooppalainen mandaatti. Ehkäpä EUn, ehkä, voisitteko hieman puhua hitaampi, koska tässä on tulkit eivät pysy tahdissa, ei ongelmia, sanoo puhuja So he was invited in... Hänet kutsuttiin 2005 ja EUlle kerrottiin, että tämä oli tulosta dialogista erityis- ja se oli erityinen palvelus EUlle, koska mandaatti oli eurooppalainen. Ehkäpä sitten EUn oli merkitystä, mutta se oli kuitenkin dialogin, se, että se oli dialogin tulosta, se on ongelmallinen tulkinta semminkin, kun se oli myös ehto, joka muotoiltiin USA hallituksen toimesta sille, että se halusi palauttaa EUn, USA Kiinan dialogin. Ja sitten hallitusten välisessä koordinointiryhmässä, jota sanottiin Burn Processiksi, kävi selväksi, että erilaiset dialogikumppanit Kiinan kannalta ovat saavat oikeastaan saman palvelun. Nämä palvelut eivät kerrokaan paljon EUn eh, vaikutusvallasta. Ja tänä päivänä EU ei edes saa tällaisia palveluksia enää. Entäpä sitten yksittäiset tapaukset? 2004-2006 välisenä aikana useita lausumia hyväksyttiin neuvostossa, jossa pidettiin hyvänä, että, että tiettyjä henkilöitä vapautettiin, jotka olivat EU-listoilla. Ja nämä lausumat, vaikkakaan ne eivät sano sitä eksplisiittisesti, että puhuvat linkistä EU-dialogin suhteen, mutta minä en ole tavannut yhtään virkamiestä, joka todellakin haluaisi väittää, että EUlla oli merkittävä tek- vaikutus mihinkään tapaukseen. Kaikki liittyvät USAan mukanaoloon. Ja niinpä tämä lista on sellainen, että joka kertoo yksittäistä vangituista, se osaltaan myös vaikuttaa ehkä parempaan kohteluun ja tätä käytäntöä pitää jatkaa. Mutta EU-unionina ei voi väittää minun mielestäni että se oli vastuussa siitä, että, että kukaan yksittäinen aktivisti saadaan vapautettua viimeisen vuosikymmenen aikana Kiinassa. Todellisuudessa on tietenkin myös hyvin vaikeaa määritellä tarkkaan, minkä, tyyppi, minkä vaikutus dialogilla on ollut mihinkään päätökseen, joka Beijingissä on tehty. Ne ovat kuitenkin kotimaisia tekijöitä, jotka ovat tärkeämpiä. oikeastaan EU-Kiinan ihmisoikeusdialogi ei ole ollut riittävä tekijä tai välttämätön tekijä missään päätöksessä. Ehkäpä se on myötä vaikuttanut päätöksiin. Minä katson, että näin on. Ja Tämä johtuu siitä, että useimmat Euroopan virkamiehet, jotka ovat mukana, eivät puhu Kiinaa, ja sama koskee useita tutkijoita, jotka ovat mukana dialogiseminaareissa. He eivät pysty seuraamaan eh, sitä sisäistä keskustelua, jota käydään Kiinan sisällä, mutta dialogin tavoitte on ja seminaarien tavoite on se, että vaikutetaan myös näihin keskusteluihin. Millä tavalla voidaan vaikuttaa keskusteluun, jota, josta ei tiedä he yksityiskohtia. Ja dynamiikka, joka Kiinan katso Kiina-arvioissa ja ihmisoikeusneuvostossa on, ovat ovat sama kuin dialogin dynamiikka ja käytäntö kuitenkin tapahtuu suljettujen ovien takana ja tämä julkinen esitys ei ollut haaste. Ja oikeastaan vastaukset, joita annettiin, saatiin vastaukset kysymyksiin, esitettiin yhden, yhden tavoitteen taustaa vasten, joka oli se, että vältetään kritiikkiä. Se lausuma, ne lausumat, jotka EUn jäsenmaat esittivät, olivat kuitenkin esit, edustivat Euroopan monivärisyyttä. Yhtä suositusta ei tullut, joka olisi ollut johdonmukaisesti esitetty kaikkien eurooppalaisten puhujien toimesta. EU haluaa puuttua liian moniin asioihin yhtä aikaa. 2001 niin kahdeksan benchmarkingia todettiin neuvostossa, mutta EU ei pysty, eikä, ei pysty laajentamaan tätä agendaa. Oli tarkoitus lopettaa asessaarto Euroopan tässä strategisessa kumppanuudessa 2003 neljä prioriteettia otettiin esille, nimittäin että vapautetaan Germanin vangit ja ICCPRn ratifiointi, RTL-uudistukset ja laajempi, laajempi ilmaisuvapaus. Nämä olivat asioita, jotka jatkuvasti otettiin esille, mutta ongelma oli se, että ne vain yhdistettiin tämän asesaateneuvotteluihin äh, ikään kuin jälkiajatuksena ja vasta sen jälkeen USA oli puuttunut peliin ja ollut painetta EU-suuntaan, että ei poisteta asesaantoa. Näin ollen Kiinan diplomaatit odottivat ja ilmeisesti oikeutetusti, että EU ei, ei äh, takaa asesaannon poistamista lähestymistä, vaikkakin Kiina olisi muuttu, näiden prioriteettien suuntaan. No miksi Kiina tekisi näin? Onko kielteisiä vaikutuksia? Totta kai niitä on. Ja se, että ihmisoikeusdialogi jatkuu virkamiestasolla, se on johtanut siihen, että, että kahden kahdenkeskiset keskustelut, ihmisoikeudet ovat marginalisoituneet ja viesti on se, että me viittaamme kyllä ihmisoikeuksista, mutta oikeastaan ei nyt niin paljon mikä on se sitten, mitä nämä seminaarit, seminaarit ovat ongelmallisia, ne ovat tällä hetkellä epäonnistuneet tällaisen konkreettisen, konkreettisen suositusten mekanismina. Niistä on tullut myös tekosyy sille, että kansalaisjärjestöt ja edustajat pysyvät poissa dialogista virallisella tasolla. Osana neuvotteluja dialogista vuonna 1997 sovittiin, että virallinen dialogi avattaisiin kansalaisjärjestöille ja edustajille, ja niin kävikin mutta sitten kansallisjärjestykset sitten puhuivat kuitenkin Kiinan demokratian puolesta ja siinä tähdettiin dialogin lopettamisiin. Totta kai näin ei tapahtunut. Ja sitten jossain vaiheessa kansalaisjärjestöt päättivät liittyä dialogin uudelleen, ne eivät, niitä eivät enää päässeet mukaan tähän virallisiin keskusteluihin, vaan pikemminkin vain seminaareihin. Ja lopuksi, missä sitten EU ja Euroopan parlamentti voisi jatkaa. Ja minun mielestäni on korkea aika perustavanlaatuisen ajatuksen muutoksen ihmisoikeusdialogissa. Aikaisempina vuosina suosituksia on esitetty ja siitä, millä tavalla voidaan parantaa ja voimistaa dialogia. Me olemme täällä, kuulemme samat asiat tänäkin päivänä. Ja aikaisemmin tämä lähestymistapa ei ole toiminut, e, koska on tietenkin mukavaa e, sekä päätöksentekijöille Kiinassa, mutta myös EU:ssa, että pidetään ihmisoikeusasiat näin syrjässä tai agendan sivu, e, toisella sivulla, mutta ei ole kuitenkaan suotavaa antaa tällaisia, käydä tällaisia marginalisoituja keskusteluja. Ja jos ollaan huolustuneita ja jos halutaan tietoa yksittäisistä tapauksista, EU ei todellakaan tarvitse sitä dialogia siihen. Se voi tehdä sitä muitakin kanavien kautta, edustustojen kautta Beijingissä tai julkisilla lausunnoilla ja myös poliittisen dialogin myötä. Tämä on se, missä, mihin tämä kuuluu jos EU haluaa saada enemmän aikaa, sen, jos haluaa vaikuttaa enemmän, se täytyy keskittyä agendassa prioriteetteihin, sanotaanpa se, että, että lopetetaan kuolemanrangaistukset, teloitukset ja tämä vaatii enemmän kuin yhden tavoitteen. Se ei ole kuitenkaan realistista. EU voi tietenkin tarjota ihmisoikeusdialogin lopettamista, jos Kiina haluaa mennä tähän yhteen prioriteettiin, että voisi olla yksi strategia. Ja se Euroopan parlamentin kannalta pääasia on se, että kumppanuus- ja yhteistyösopimusta käytetään, josta nyt tällä hetkellä neuvotellaan. Ja e- e- parlamentti on jatkuvasti vaatinut ihmisoikeuslauseketta, niin kuin viime viikolla. Minä pidän sitä, että sopimus tulee saamaan tämän lausekkeen, mutta mitä se vaikuttaa e- sitä ei voida kuitenkaan, voidaan sitä käyttää konkreettisiin suositu, suost, su, asioihin. Minä suosittelen sellaista päätösosaa, jonka mukaan Euroopan parlamentti voi hyväksyä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen vain sellaisten maiden kanssa, jotka ovat ratifioineet ICCPR. Tämä voisi olla luonnollinen kehitys EU-politiikassa tästä, tämän lausekkeen suhteen. Tästä lähtien, lähtien EU on ryhtynyt yhteistyö, tehnyt yhteistyösopimuksia maiden kanssa, jotka eivät ole sopi, ratifioineet ICCPR. Tämä koskee Pakistania esimerkiksi, mutta jos en ole väärässä tällä hetkellä mikään sopimus ei ole ollut tällainen. Minusta kaikki, kaikki sopimukset kolmansien maiden kanssa pitäisi olla sellaisia, että ICCPR on ratifiointi osa niitä. Ja tällainen päätöslauselma ei poistaisi pelkästään Kiinaa, vaan se lisäisi Kiinalle kannustimia, että, se, että siirtyisi sen suuntaisen ratifioisi ICCPR, jos tämähän päättäisi, se olisi tärkeä askel oikeaan suuntaan. Kiitos erittäin paljon, Rova Kinselbach. Ja kiitos myös tästä viileästä analyysistä, jonka te teitte EUn ja Kiinan välisestä ihmisoikeusdialogista. Ja meidän on todellakin syytä pohtia ehdotustanne siitä, että, että tämä YK on kansalaisia poliittisia oikeuksia koskeva sopimus otettaisiin jonkinlaiseksi standardiehdoksi kauppasopimuksiin. Haluan tosiaan lausua iloni siitä, että tänään astuu voimaan Lissabonin sopimus, ja Lissabonin sopimus antaa Euroopan parlamentille enemmän vaikutusvaltaa kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin. Kiitos tästä ehdotuksesta. Sitten haluaisin seuraavaksi antaa puheenvuoron professori Shabasille. Professori William Shabas on äh, Irlannin Center for Human Rights ähm, äh, keskuksen johtaja. Ja tällä keskuksella on sopimus Euroopan komission kanssa siitä, että se ikään kuin järjestää nämä, nämä oikeudelliset seminaarit, jotka muun muassa Rova Kinselbach mainitsi, jotka siis järjestetään aina ennen ihmisoikeusdialogeja. Ja en nyt voi olla toistamatta sitä, mitä Rova Kinselba sanoi, kun hän huomautti, että, että näistä seminaareista on tullut eräällä tavalla tekosyy sitten vähentää kansalaisjärjestöjen osallistumista itse, itse e, ihmisoikeusdialogeihin. Ja kuulemme nyt sitten professori Shabasilta, onko näin? Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en ole osallistunut aktiivisesti poliittiseen vuoropuheluun, joten minä en oikeastaan voi vastata kysymyksiin siitä, miten äh, nämä seminaarit ovat vaikuttaneet. Mutta voin äh, sanoa teille, että akateemiset seminaarit, äh, niitä on pidetty jo noin kymmenen vuotta vähän pidempään. Ja siitä lähtien, kun 90-luvulla vuoropuhelu alkoi, henkilökohtaisesti olen ollut mukana osallistujana ja eh, enimmän aikaa eurooppalaisena järjestäjäosapuolena. Olen katsonut, miten ne ovat kehittyneet ajan myötä. Hyvin vaikea prosessi, niin kuin oletan, että kaikki tämän tietävät. Kokouksissa on mukana työpajoja eurooppalaisille yliopistoedustajille eri EUn jäsenvaltioista kiinalaiset yliopistot ovat osallistuneet alkuun hyvin niukasti, mutta hyvin laajasti, mutta viime aikoina hiukan niukemmin on tullut Pekingin yliopistosta. Ja mukana on ollut myös kansalaisyhteiskunnasta väkeä. Kaksi viikkoa sitten pidettiin viime kokous ja siellä oli mukana Amnesty ja Human Rights Watch ja hallituksen, hallituksen edustajat oli mukana myös. Kokoukset ovat olleet erityisen vaikeita viime vuosina. Kerran ei pidetty lainkaan kokousta ja viime hetkellä peruutettiin yksi kokous, kun osallistujat olivat paikalla jo valmiina kokoustamaan. Viime vuonna, niin sen jälkeen kun Galwayn keskus perustettiin, niin on pidetty pari menestyksekästä seminaaria, vaikka ne oli vaikea järjestää. Tämän, näiden vaikeiden aiheiden aiheet olivat vaikeita, samoin henkilö, henkilöjen osalta oli ongelmia. Meillä on ollut kansalaisyhteiskunnan edustajia mukana ja viime seminaarissa oli mukana Amnestystä ja Human Rightsista edustajia. On tiettyjä ihmisiä, jotka ovat ikään kuin punainen lippu kiinalaisille, varsinkin silloin kun seminaari järjestettiin Pekingissä. Ja Tällöin eh, tästä on tullut eh, este, siitä on pitänyt neuvotella. Nämä eivät kuitenkaan ole minkäännäköisiä eh, takahuoneessa tehtyjä sopimuksia kiinalaisten ja meidän kesken. Ne hoidetaan poliittisella tasolla ja yliopistomaailmalla on hyvin vähän sanansijaa tässä. Mitä tulee sitten näihin aiheisiin, niin vuosien kuluessa viime seminaareissakin on käsitelty hyvin laajalti eri aiheita ja on käsitelty merkittävimpiä ihmisoikeuskysymyksiä Kiinassa. Eh, mitään tabua ei ole ollut, eh, kun on puhuttu eh, pakkotyöstä tai oikeudenkäynneistä tai tai kuolemanrangaistuksesta ja vankiloista. Ja Kuten arvaatte, on tiettyjä aiheita, joista on mahdotonta saada aikaan sopimusta kiinalaisten kanssa. Niinpä esimerkiksi aikaisemmin keskusteltiin Falun Gongista, silloin olisi todellakin epätodennäköistä, että sitä keskusteltaisiin, en itse varmastakaan olisi paikalla. Hyvin vaikea olisi sellaista laittaa esityslistalle kuin Falun Gong. Nämä ovat siis näitä aiheita, joita seminaareissa on ollut henkilökohtaisesti minun mielestäni. Tässä on paras miettiä parempia puolia. Minä en odottanut itse asiassa, että täällä keskityttäisiin niin paljon haasteisiin Minun mielestäni eh, on aika rankka arvio olettaa, että mitään ei olla tässä prosessissa aikaan saatu. Minun mielestäni on aika rankka sanoa myös, että myönteisiä eh, tuloksia tai parannuksia ei ole ollut. Eh, tietenkin kun puhutaan ihmisoikeuksista Kiinassa, niin siellä on selvästi havaittavissa ongelmia ja takaisinpäin on menty. Siitä ei ole mitään epäilyjä en minä kiistä näitä ihmisoikeusongelmia, joita Kiinassa on, mutta jos ö, oletetaan, että ei ole mitään myönteistä kehitystä tai kehi, ö, myönteistä ö, seikkaa, niin sekin on aika ö, rankka arvio. Minä olen ollut mukana juuri näissä yliopistomaailman seminaareissa ja useimmat niistä saavat rahoitusta EU-sta. Ja siellä usein on tullut esiin kuolemanrangaistus ja tämän viime vuosikymmenen aikana olen nähnyt parannusta lainsäädännössä. Varsinkin nämä eh, korkeimpaan oikeuteen esitettävät vetoomukset eh, meillä ei ole tilastoja, mutta e, se, mitä me tiedämme Kiinasta, niin voimme nähdä, että teloitukset ovat vähentyneet. Ja sitten lopuksi vielä keskustelun laatu. Tämä näkyy yliopistomaailmaan, nimenomaan teemme yhteistyötä yliopistomaailman kanssa, ja minun on sanottava, että viimeisen kymmenen vuoden aikana e, on ollut kehitystä näkemyksissä – Katrin Kinselbach sanoi hetki sitten, että e, kiinalaiset ovat e, sanoneet jossakin kokouksessa, että he ovat valmiit poistamaan e, kuolemanrangaistuksen. En usko, että he ovat sanoneet, että he ovat valmiita poistamaan sitä. Ehkä he ovat sanoneet, että pitkän aikavälin tavoite on sen poistaminen, mutta lyhyellä aikavälillä he haluaisivat sitä muuttaa. Mutta jos nyt katsotaan tätä niin sanoisin, että parannusta on näkynyt silloin kun kymmenen vuotta sitten aloitettiin, silloin ei ollut minkään näköistä joustoa kuolemanrangaistuksessa, koska se oli, oli kiinalainen, kiinalaisille lähinnä asia ja e, eurooppalaiset olivat siinä pakkomielteisiä. Mutta nyt kun kymmenen vuotta on kulunut, niin voidaan sanoa, että pitkän aikavälin tavoitteena on äh, poistaa kuolemanrangaistus, se on sanottu jo pari vuotta sitten, ja nyt äh, mm, talousrikoksista ja muista on pyritty äh, poistamaan kuolemanrangaistus, mutta mm, tämä saattaa olla tulosta meidän puuttumisestamme asiaan, mutta yhden argumentin äh, voimme tässä äh, poistaa. Äh, käsittääkseni amerikkalaiset eivät ole koskaan painostaneet kiinalaisia poistamaan kuolemanrangaistusta, mutta on epä epäreilua, että me saisimme kiitokset näistä kehityskuluista. Mutta minun mielestäni koko prosessi on hyvin hankala ja monimutkainen, koska tässä on ollut paljon puutteita ja ongelmia, mutta se, että meillä on vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa, eh, se ei ole mitenkään aiheuttanut ongelmia, eikä se ole myöskään mitenkään eh, dramaattisesti ratkaissut tätä tilannetta. Se on pieni osa kehitystä, mutta se on hyvin merkittävä osa sitä. Eh, Yliopistomaailma on osa kansalaisyhteiskuntaa ja kun puhutaan ihmisoikeuksista, se on erityisalue yliopistomaailmassa melko, melko uusi. Minä itse olen tämän äh, tällaisen osaston johdossa. Meillä on paljon yliopistomaailman asiantuntijoita äh, ihmisoikeusasioissa ja äh, näitä myös kansalaisyhteiskunnasta, kansalaisjärjestöistä. Me haluamme edistää tietenkin nämä ihmisoikeuksia. Ja sama pätee myös Kiinaan. Yliopistomaailma houkuttelee Kiinan, Kiinassakin ihmisiä, jotka haluavat parantaa ihmisoikeustilannetta – maassa. Kun pidetään näitä seminaareja, siinä on yhteys eurooppalaisten ja kiinalaisten välillä. Se on keskustelufoorumi ja tällä tavoin kiinalaiset saavat myös yliopistomaailmassa lisäpainoarvoa, kun he tekevät ihmisoikeustyötä. On paljon asioita, joita olemme tehneet. Olemme pyrkineet parantamaan, parantamaan seminaarien laatua, mutta pitäisi katsoa myös näitä myönteisiä seikkoja, joita seminaarit ovat saaneet aikaan vuosien kuluessa ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Kiitos. Kiitos erittäin paljon professori Shabas ja totta kai on tärkeää, että tätä oikeudellista vuoropuhelua käydään ja ja olette maininnut joitakin edistysaskeleita, mutta silti mielestäni se, että, että me Euroopan parlamenttina vaatisimme tällaisten keskeisten ihmisoikeusinstrumenttien ratifioimista, niin on, on asia, joka on keskeinen. No, sitten haluaisin antaa lopuksi puheenvuoron eh, Brad Adamsille. Hän on Human Rights Watchin Aasian johtaja ja ja ähm, hän on vastuussa raportista, joka koskee Kiinan niin sanottuja mustia vankiloita. Äh, herra Adams, teillä on nyt puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja kutsusta saapua tänne vähän puoli minuuttia tästä asiasta. Mikään ei miellyttäisi Kiinan hallitusta enemmän kuin, että se näkisi Euroopan parlamentin lähtemään väittelemään siitä, että millä tavalla EU on ollut mukana ihmisoikeusdialogissa. Minusta tämä Katarin esitys oli erinomainen. Minusta on syytä saada selkeä näkemys ja realistinen näkemys siitä, mitä tämä dialogi ja mitä seminaarit saavat aikaa, mutta minusta se ei ole primääri asia siihen ei ole syytä kuluttaa liikaa aikaa. Minusta tärkeää on se, että ei ajauduta siihen harhaluuloon, että tämä dialogi ja seminaari jollakin tavalla vaikuttaisi ihmisoikeuksiin eh, Kiinassa, koska ne eivät vaikuta. Meidän täytyy, se, että jatketaanko niitä, se on eri kysymys. Enkä usko, että Tämä on erityisen tuottavaa aikaa äh, äh, keskittyä siihen, äh, että mitkä vakavat ohjelmat koskevat näitä kiinalaisia. Tämä on mitä kiinalaiset haluavat. Ne haluavat keskinäistä keskustelua, tappelua. Tätä he yrittävät ikään kuin tuottaa näiden vuosien mittaan tässä dialogiprosessissa. Puhun nyt muutamasta erityisestä asiasta. Me olemme Ruotsin äh, suurlähettiläshän äh, raportoi näistä mustista vankiloista. Tämä on, se, äh, tämä on se raportti, joka julkistettiin pari viikkoa sitten. Tämä raportti siitä, millä tavalla Kiinan hallitus toimii näissä, näissä pidätyskeskuksissa tai pidätyspolitiikassa, jossa siellä oikeastaan suljetaan muutama mahdollisuus kiinalaisille ilmaista näkemyksensä siellä on ja täytyy sanoa, että on kyllä ilmaisuvapautta yksityissektorilla Kiinassa. 20 vuotta sitten päivällispöydän, asia, päivällispöydän ääressä ihmiset Kiinassa olivat pelkäsivät ilmaista kantansa, koska siellä saattoi olla rangaistus. Niitä, nämä ajat ovat ohi. Se, jotka on ollut Kiinassa, tietää sen. Mutta jos, jos asetetaan Kiina, hallituksen autoriteetti kyseenalaiseksi, niin silloin on, on ylitetty se ratkaiseva raja. Kiina on kehittänyt tätä vankilajärjestelmää, koska tuomioistuimet eivät ole riippumattomia, koska oikeusjärjestelmää ei ole. Ja tässä on kehitetty järjestelmää niin, että, että hallitus hallinnoi. Eli silloin, kun puhutaan esimerkiksi korruptiosta ja maan pakkoluovutuksista, niin ongelma on siinä, että, että ei haluta, että ihmiset tulevat Pekingin kertomaan, että Pekingissä on, että meillä on ongelma. Silloin luotiin järjestelmä, jossa mennään ö, mennään viemään ihmiset takaisin provisseihinsa ja siellä heidät pidätetään, heitä kidutetaan, ja omaisuus varastetaan, heitä pelotellaan ja sitten mahdollisesti yleensä, ei aina, mutta mahdollisesti heidät vapautetaan joskus eh, pääsevät mukaan viralliseen järjestelmäänkin. Mutta Kiinan ulkoministeri ilmoitti, että tämä on vale, että tällaisia ei, mustia vankiloita ei olisi Kiinassa. Mutta ongelma Kiinassa on se, että, ja viranomaisten kannalta on se, että internet on mahdollisuus viestiä maasta toiseen. Ja suurin, ja tähän Kiina reagoi hyvin vahvasti. Tämä on naurettava. Me tiedämme kaikki, se on naurettavaa. Ja kolme päivää sitten Kiinan lehti nimeltä Outlook, joka on hyvin konservatiivinen puolueen lehti, oikeastaan sitten vahvan raportin, joka oli vahvempi kuin meidän raporttimme ja ilmoitti, että mustat vankilat ovat vakava ongelma Kiinassa, sanoen, että oli kymmenen, siinä puhuttiin, että oli kymmenen tuhatta, me emme nyt puhua luku, että oli kymmenen tuhatta, äh, kymmenestä tuhannesta ihmisestä, jotka, äh, jossa napataan kymmenen tuhatta ihmistä, jotka nappaa väkeä kadulta. Ja, ja että saattaa olla aliarvioita, kun Kiinan viranomaiset puhuvat kymmenestä tuhannesta vangitsijasta. Ja tämä oli hyvin vakava yhteiskunnallinen ongelma yksi merkittävä suositus on se, että meillä oli lehdistötilaisuus Hongkongissa ja olimme Siirennässä äh, ja BBClle ja niin poispäin. Me olimme joka puolella kansainvälisessä lehdistössä. Julkinen paine toimii, julkinen painostus toimii Kiinassa. Tämä Outlookin juttu ei olisi ollut mahdollista ilman tätä raporttia ja ilman äh, tätä huomiota, jonka saimme. Ja ehkäpä myös se, että, että se myös otettiin esille EU ja muiden hallitusten toimesta tämä uusi korkea edustaja on ilmoittanut, että hän aikoo käyttää hiljaista diplomatiaa. Silloin hiljaista diplomatiaa noudattaa Kiinan suhteen. Ja, ja on hyvin tärkeää Euroopan parlamentilla on se, että se on mukana tässä tämän uuden ulkopoliittisen edustajan kanssa niin, että, että täytyy muistaa, että mitään rahakuvia ei saa olla sen, sen suhteen, miten Kiinaan to, suhteen toimitaan. Se ei ole, ei ole dialogi eikä seminaarilla vaikutetaan Kiinaan, eikä mikään konferenssi vaikuta siihen. Eh, että ihmisoikeus, ihmisoikeuksia on eteenpäin. Kuolemanrangaistuksen osalta voidaan puhua siitä, että, eh, että se, se ei joudu henkilökohtaisista kontakteista, vaan se johtuu siitä, että, että käydään julkista eh, keskustelua kuolemanrangaistuksesta. EUn ääni merkitsee vain silloin, minun mielestäni, jos EU on vahva periaatteissaan ja julkinen se ei toimi Kiinassa, että tämä tehdään suljettujen ovien takana. Kiinalaiset kertovat tästä meille aina, että heidän pääviestinsä on se, että me tarvitsemme kansallista tukea, että sen täytyy olla julkista sen tuen, sen täytyy olla selkeää ja periaatteellista. Lopetankin tähän, jotta aikaa säästyy. Kiitos erittäin paljon näistä mielenkiintoisista näkökohdista ja meillähän tulee huomenna olemaan mahdollisuus ähm, esittää joitakin näkemyksiä Rouva Ashtonille, paronitar Ashtonille, kun hän tulee huomenna äh, parlamentin ulkoasian valiokuntaan. Ja tämä hiljaisen diplomatian suhde julkiseen politiikkaan on tietysti aivan keskeinen kysymys ja otamme tämän esille hänen kanssaan. Niin, niin valiokuntaan, siis. Jos tässä oli käännösongelmia, niin ei hän tänne tule, vaan hän tulee valiokuntaan huomenna aamulla ja siellä me olemme mukana. No niin, no nyt sitten ajattelin, että olisi kollegojen vuoro puhua ja haluaisin lukea puheenvuorolistan. Minulla on täällä herra Donskis, rouva Lohbiiler, rouva Andrikiine ja muutkin voivat pyytää puheenvuoron. Ja sitten meillä on täällä myös muita vieraita, joille annetaan puheenvuoro jossain vaiheessa ennen kello 11 varapuheenjohtaja Tsemke. Sitten toivotan tervetulleeksi varapuhemies eh, Macmillan Scottin, joka vastaa ihmisoikeuksista parlamentin puhemiehistössä, Roa Brepols. Eli aloitetaan herra Donskisista. Herra Donskis, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin kaikkia puhujia tästä valaisevasta valaisevista puheenvuoroista, mutta mihin itse kiinnitin huomiota siihen, että mitä mitä Verinenkiän puhui, ja tässä tehtiin erittäin hyvä analyysi ihmisoikeustilanteesta Kiinassa, ja kiinnostavin, yksityis, kiinnostavimpia yksityiskohtia oli tässä oli tämä samankaltaisuus tilanteen suhteen ihmisoikeuksien, ihmisoikeuksien osalta entisessä neuvostoliitossa eli Venäjällä, Venäjällä ja Kiinassa nyt. Muistan ne äänet, eh, muistan äänet 70- 80-luvulla Neuvostoliitossa, jossa puhuttiin samaista sis, eh, sisäistä tilanteesta, jos sanottiin, että älkää salliko, älkää sallikko, että menevänne ansaan. Että se oli sellainen yksinkertainen eh, taistelu skenaario. Siellä toistettiin, että älkää suhteellistako asioita, koska tämä ei ole, tässä ei ole kysymys mistään Venäjän kulttuurista, vaan tässä on kysymys ihmisoikeustilanteesta silloin Neuvostoliitossa, eikä tämä ole mikään konseptien, tämä on todellakin tärkeä kriittinen huomio niin kuin yleismaailmasta ihmisoikeuksien osalta. Ja erään nyt muutaman kohdan, jotka ovat aika mielenkiintoisia. Ensinnäkin se ajatus, että että periaatteessa annetaan Kiinalle vapaakirja matkassa semminkin, varsinkin koska Kiina, hallitukset haluavat vaalia omia etujaan, investointeja Kiinassa ja, ja turvallisuuden intressejä. Ja sitten vielä sellainen seikka, jos, että huolimatta kansainvälistä kansainvälistä osallistumisesta ja keskiluokan kasvamisesta Kiinasta, niin ihmisoikeustilanne on, heikkenee niin Kiinan sisällä, mutta myös ympäri maailmaa kuin Kiinan politiikka, jossa huonot ihmisoikeudet ja työntekijäoikeudet viedään muualle äh, kansainväliseen talouteen, kuten Afrikkaan ja Latinalais-Amerikkaan. Näin puhui Venkian. No, minä lisäisin itse jotain, ei pelkästään Afrikkaa ja Latinalais-Amerikkaa, vaan tämä ajatus vapaasta markkinataloudesta miinus poliittinen vapaus on aika, aika synkkä yhdistelmä, joka, joka voi uhata poliittista e, e, elämää tällä vuosisadalla, ja eikä pelkästään Afrikkaa, Latinalamerikka, vaan myös jotkut Itä-Euroopan maat voivat helposti soveltaa tätä mallia. Siksi älkää sulkeko silmiänne täältä. Edelleenkin haluaisin sanoa, että sen sijaan, että otetaan liian vakavasti muutamat viralliset kohdat, meidän pitäisi huolellisesti kuunnella ihmisiä, niin kuin herra Venkian. Kiitoksia. Kiitos herra Donskis. Sitten annan puheenvuoron rouva Lohbillerille. Olkaa hyvä. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitokset puheenjohtaja ja kiitokset myös kaikille asiantuntijoille. Minulla olisi kysymys, joka liittyy siihen, mitä Venquin sanoi Tämä on, koskee kritiikkiä, joka koskee näitä asiantuntijaseminaareja 2008, jo suositeltiin sitä, että nämä seminaarit olisivat läpinäkyvämpiä ja kansalaisyhteiskunta osallistuisi enemmän. Ja haluaisin kysyä, että ottaako komissio nämä suositukset nyt vakavasti ja onko niitä noudatettu. No sitten tästä instituutista meidän täytyy siis lukea tarkemmin nämä suositukset, sillä meidän täytyisi oikeastaan, tai toisin kuin Human Rights Watchin edustaja, meidän ei täytyisi nyt tässä kistää näitä suosituksia, vaan meidän täytyisi pyrkiä saavuttamaan hieman enemmän ja terottaa ehkäpä näitä äh, arvosteluja. Ehkä tällaiset suositukset ovat todellakin paikallaan. Sitten pari kysymystä Irish Centerin edustajille. Te sanoitte, että on olemassa yksittäistä edistymistä ja tässä haluaisin esittää pari kysymystä. Te mainitsitte, että Kiinassa on alueellaan prosessi, joka liittyy kuoleman tuomioihin. En ole kuullut mitään tästä asiasta, mutta ehkäpä te voisitte kertoa, miten pitkällä tämä prosessi on. Sitten toiseksi tämä kansalaisoikeuksiin liittyvä asia, josta Kiina on tiedottanut. On tärkeää, että tällaiset hallinnolliset toimet saadaan poistettua kaikilla tasoilla. Olisi mukava kuulla tästäkin lisää. Te puhuitte edistymisestä ja tosiaan haluaisin kuulla, mitä tälle hallinto, hallintotoimijoille tapahtuu kaikilla tasoilla. Sitten Kiinan yhteiskunnassa on tosinajattelijoita ja kansalaisoikeuksien suojelijoita ja haluamme korostaa, että tarvitaan erilaista ajattelua. Se ei ole välttämättä länsimaista sekaantumista, vaan se myöskin helpottaa asioiden, asioista keskustelua Kiinassa. Kiitos Rouva Lohbiler. Sitten varapuheenjohtaja Anrikiin. Olkaa hyvä. Ačiū Kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia puhujia omasta puolestani. Puheenvuorot olivat erittäin kiinnostavia ja niistä sai paljon tietoa. Me emme ole mitään mallikkoja tämän asian suhteen. Me tiedämme aika paljonkin ihmisoikeuksista Kiinassa. Viime viikolla Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman Kiinan tilanteesta. Ja nyt meillä on tämä kuulemistilaisuus. Ja tässä tosiaan käsitellään Kiinan ihmisoikeuksia. Minä en sano tässä nyt mitään uutta. Euroopan parlamentista me olemme toimielin, joka puhuu avoimesti ihmisoikeusloukkauksista Kiinassa. Kukaan ei voi pakottaa tätä parlamenttia muuttamaan sen asennetta suhteessa Kiinaan. Ja toinen asia sitten jonka halusin sanoa liittyen seminaareihin ja vuoropuhelun ihmisoikeuksista. Minä olin Kiinassa äskettäin ja olin siis yhden äh, tällaisen äh, delegaation mission puitteissa ja viimeisenä päivänä tällä matkalla järjestettiin seminaari ja me saimme delegaatiomme tietoa äh, että kiinalainen, joka oli naimisissa itävaltalaisen kanssa. Häntä syytettiin vakoilusta ja hänet äh, tuomittiin kuolemaan. Ja tämä oli itse asiassa tieto, jonka siis saimme viimeisenä päivänä ihmisoikeusseminaarissa, jossa olimme. Ja yhdeksän uikuria ja tiibettiläistä tuomittiin kuolemaan ja äh, sitten äh, nämä pantiin täytäntöön äh, toiseksi viimeisenä päivänä kyseisessä ihmisoikeusseminaarissa. Ja minun mielestäni tämä oli täyttä provokaatiota. Kiinalaiset ihmisoikeuksien puolustajat elävät jatkuvassa pelossa. Heidän täytyy ajaa asiaansa äh, kuolemantuomion pelossa. Tämä vuoropuhelu ihmisoikeuksista ennen huippukokousta äh, tavoittelee mielestäni ainoastaan äh, sitä, että se nostaa tietoutta tietoisuutta näistä asioista. Lopuksi haluaisin myös sanoa, että meidän täytyy pohtia näitä asioita uudelleen ja uudella tavalla ja meidän täytyy myöskin huomioida puhujien antamat suositukset ja neuvot. Kiitos rouva Andri Kiinen. Sitten varapuheenjohtaja Tsemke, olkaa hyvä. Bardzo chciałem podziękować. Chcę zacząć od tego, że mm, dołączam się do wszystkich bardzo pozytywnych. E, niin, kiitoksia. Aivan haluksi, aluksi haluaisin sanoa, että ne tuen kaikkea, mitä sanotte täällä. Kiitoksia kovasti näistä asiakirjoista, joita on annettu, mutta erittäin tärkeää on se, mitä e, rouva Andre Kienekin sanoi. Meidän täytyy miettiä uudestaan meidän strategiamme ja tavoitteemme pitää miettiä uudestaan, miten toimimme EUn ja Kiinan välillä ihmisoikeuskysymyksissä. Minun mielestäni pahin skenaario tässä olisi se, että me keskustelemme aina säännöllisesti. Mielenkiintoisia keskusteluja käymme, mutta jos nämä keskustelut saavat ainoastaan keskinkertaisia tuloksia aikaiseksi, niin se on ikävä. Täällä me haluamme saada aikaan konkreettisia tuloksia ihmisoikeuksissa Kiinassa ja siitähän syystä me kokoonnumme. Me pyrimme parantamaan ihmisoikeustilannetta Kiinassa – me, me emme ole mikään pelkkä keskustelukerho, joten ensimmäinen ongelma on, on, on se, onko ne Kiina avoin keskustelulle toimille, jotka noudattelevat meidän pyrkimyksiämme. Tämä on erittäin vaikea kysymys. Kiina on hyvinkin tietoinen omasta vallastansa Eh, se tietää hyvin, että se on mm, yli kaksi kertaa Euroopan kokoinen. Mutta Kiina tietää aivan hyvin eh, senkin, että täällä maissa puhutaan ihmisoikeuksista. Eh, halutaan usein sulkea suu ja mennä vain keskustelemaan asioista. meillä on tiettyjä mahdollisuuksia painostaa Kiinaa. Valitettavasti Kiina ei enää ole mikään eristäytynyt maa. Sen eh, täytyy keskustella muidenkin maiden kanssa. Ja sen täytyy ottaa huomioon se, mitä sanotaan muissa maailman maissa. Niinpä tässä suhteessa minulla on kolme suositusta ehdotettavana. Ensinnäkin Euroopan parlamentissa me olemme tietyssä aikajanassa, tietyssä kohtaa. Me järjestämme kuulemis, kuulemisen meidän ulkopoliittiselle edustajamme, edustajallemme ja kun kuulemme tätä korkeaa edustajamme, niin ihmisoikeuksien pitäisi tulla mukaan kaikille Euroopan unionin politiikan aloille – ja meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että ihmisoikeudet ei ole sellainen asia, joista ainoastaan yksi komission jäsen on vastuussa, vaan kyseessä on niin tärkeä alue, että sen pitäisi olla kaiken toimintamme keskiössä. Tämä on ensimmäinen kauteni Euroopan parlamentissa. Aikaisemmin olin Puolan parlamentissa, mutta seuraava kysymys on tullut usein esiin. Euroopan unioni pyrkii laajentamaan ja perustamaan edustustojaan eri maihin ja ympäri maailman. Me kehitämme diplomaattista verkostoa ympäri maailman. Ja voisin kuvitella, että niin sanottu lähetystämme Kiinassa, sen pitäisi olla hyvin vahva siitä syystä, eh, ehdottaa, pitäisi ehdottaa korkealle edustajalle, että meidän lähetystössämme Kiinassa meillä olisi yksikkö, joka olisi vastuussa ihmisoikeuksien seurannasta Kiinassa. Eh, täytyy pitää mielessä, mistä me tällä hetkellä puhumme me puhumme kuoleman rangaistuksesta Kiinassa ja me olemme eri mieltä arvioissamme. Yksi henkilö tänään sanoi, että näitä kuolemantuomioita on yhä vain enemmän, ja toinen sanoi, että tässä suhteessa on tapahtunut parannusta. Mutta täytyy muistaa, että Kiinassa on jopa 68 erilaista rikosta ja, tai rikkomusta, joista voi seurata kuoleman rangaistus. On myös liiketoimintaan liittyviä rikoksia, joista voi saada kuolemanrangaistuksen. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä äh, täällä sanoi Rova Kinselbach. Äh, tässä on äh, merkittävä vaaran paikka, kun pyrimme useaan tavoitteeseen. Meidän pitää keskittyä ja meidän pitää keskittyä elämään liittyviin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos herra Tsemke. Nyt minulla on neljä kollegaa puheenvuorolistalla ja jos haluamme kuulla älykkäitä vastauksia vierailtamme, niin pyydän teitä puhumaan mahdollisimman lyhyesti, mieluiten vain minuutin ajan, koska muuten aika ei millään riitä niihin vastauksiin. Eli äh, luettelen nyt nämä varapuhemies Macmillan Scott, äh, Roa herra Kukan ja herra Howitt, ja enempään ei taida nyt olla aikaa. Eli varapuhemies Macmillan Scott, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Kiitos äh, puheenjohtaja. Olen pahoillani, että pääsin tänne vähän myöhemmin tulemaan. Ja äh, parlamentin puhemies pyysi minua varapuhemiehen ominaisuudessa – oikeastaan valvomaan toimielinten suhtautumista ihmisoikeusasioihin. Olin Kiinassa 2006 ja kaikki ne toisenäyttelijät ovat, joiden tapasin ovat nyt vankilassa. Ja tässä mainitsen muutaman nimenkin, heistä he ovat joutuneet myös kohteeksi. Ja se syy, minkä takia olemme täällä on se, että me arvostelemme näitä vankilaisia ja kidutuksia. Minusta tuntuu siltä, että Saharan palkinnon lisäksi, joka aivan oikein on korkean profiilin poliittinen palkinto. Viime vuonna annoimme sen Kuchaalle, joka on vankilassa. Ja siinä puhuttiin, yhteydessä puhuttiin muistakin to, kiinalaisista toisia ajattelijoista. Olen selvittänyt tätä rankaisemattomuusperiaatetta, tämä, joka oli Itä-Saksassa kylmän sodan yhteydessä vankeja on kidutettu ja muitakin ihmisoikeuksia on rikottu. Ja siinä, siinä pystyttiin sanomaan kiduttajille tai poliisille, että minulla olen, minä olen raportoinut sinun salskitteriin. Minä uskon, että Euroopan unionin pitäisi harkita ehkä tässäkin valiokunnassa sitä, että luotaisiin jonkinlainen yksikkö komissioon tai ICC, joka saisi joka tapauksessa rahoitusta jossa jolloin saataisiin maailmanlaajuisesti hankittua tietoa myös Kiinasta, mutta myös monista muista maista, josta, jossa ihmisoikeuksia rikotaan. Ja tämä voisi olla sellainen merkittävä askel, jonka Euroopan unioni voisi rahoittaa ja ylläpitää ja rehellisesti sanoa myös uhata sillä myös Kiinan suhteen, jossa jossa voitaisiin pyrkiä saamaan oikeudenmukaisesti noin ICC ja EU ovat oikeita mekanismeja tähän, koska YK ja sen turvallisuusneuvosto ei pysty siihen tekemään. Sitten siis tämä onkin minun osallis- osani, osallistuminen keskusteluun. Jatketaan tätä ja painetaan päälle. Kiitos varapuhemies Macmillan Scott. Sitten rouva Brepos, olkaa hyvä. Dank u, eh, mevrouw de voorzitter. Ik zou een heel concrete... Kiitokset, puheenjohtaja. Aivan konkreettisesti haluaisin esittää kysymyksen komissiolle. Kysymykseni liittyy etnisten ja uskonto, eri uskontokuntien vähemmistöihin. Olemme kuulleet komissiolta komission vision liittyen Kiinan edistymiseen, esimerkiksi uikuurialueiden osalta ja äh, niiden alojen osalta, joissa ihmisoikeuksia poljetaan. Mitään ei kuitenkaan ole ilmeisestikään tehty, jotta levottomuuksia olisi vähemmän. Olemme kuulleet myöskin neuvoston kommentteja eh, näistä teloituksista ja niin edelleen. Mutta haluaisin kuitenkin kuulla, mitä Euroopan union, unioni on tehnyt, jotta teloitukselta vältyttäisiin. Sitten haluaisin kuulla, mihin suuntaan olemme menossa. Kiinahan on ilmoittanut, että myös muita heinäkuun levottomuuksiin osallistuneita tullaan tullaan tuomitsemaan. Nyt kysyä, kysyn siis Euroopan unionilta, mitä Euroopan unioni tekee välttyäkseen näiltä tilanteilta. Minulla olisi itse asiassa muitakin kysymyksiä asiantuntijoille, mutta ymmärrän kyllä, että meillä ei ole kauheasti aikaa. Ehkäpä voisimme sitten kuulla lisää heidän vastauksistaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Rova Brepos. Sitten herra Kukan, olkaa hyvä. I really appreciate all the information. Minä kovasti arvostan kaikkia tätä tietoa, jonka olemme tänään saaneet. Erittäin mielenkiintoista, mutta ymmärrän, niin kuin herra Zemke sanoi, meillä on näitä analyysejä saamme tietoa, keskustelemme, jotta saamme aikaan äh, tehokkaimman strategian siinä, miten äh, hoidetaan Kiinan viralliset äh, viranomaiset, jotta saadaan parannettua Kiinan kansan tilannetta ihmisoikeuskysymyksessä. Muuten tämä menee vain akateemiseksi keskusteluksi. Siitä syystä nämä Rova Kinselbachin suositukset pitäisi ottaa huomioon arvostan kovasti ähm, herra Adamsin maanläheistä asennetta. Äh, hänelle tai muille esittäisin ehkä naivin kysymyksen. Tässä Adams sanoi, että kyse on hiljaisesta diplomatiasta versus äh, julkisesta diplomatiasta ja painostuksesta. Äh, voi, mm, entä sitten näiden kahden yhdistelmä, onko se poissuljettu täysin? Kiitos herra Kukan. Sitten Viimeisenä kollegana annan puheenvuoron herra Hauittille. Olkaa hyvä. Thanks very much to Ms. Kiitoksia, Rova Kinselbach. En oikeastaan näe mitään maata maailmassa, jossa olisi, joka olisi oikeutettu vetäytymään ihmisoikeusdialogista. Kuulin kritiikkiä teidän esityksestä, Te ette näe minua. Minä olen täällä oikealla puolella. Haloo. Huomenta, huomenta. En oikeastaan näe mitään maata maailmassa taloudellisen sanktioiden tai muiden sanktioiden toimista, jotka voisivat olla puhumatta ihmisoikeuksista, jos on mahdollisuus siihen. Ja kun kuulin tätä kritiikkiä, minä kannatan, tämä, kannatan tätä dialogia, mutta se ajatus, että se voisi johtaa, että se on, ei, ei ole minkään väärin, en ole samaa mieltä siitä teidän kanssanne. Professori Shabazz avainkysymys on, että miksi siellä poistettiin kuolemanrangaistus. Ja sanoi, että tilanne on parantunut kymmenessä vuodessa. Meidän täytyy saada vaikutettua Kiinan varinomaisiin, jos ihmiset puhuvat keskenään, niin se on, vaikuttaako sitä yleisellä tasolla. Ja kiinnostava asia meillä on, että, että sanotte, että mikä on se tekijä tässä tämän takana koska minuutti on kulunut, niin sitten puhu sen enempää. Kiitos, herra Hauit. Ajattelin, että käyttäisimme tämän ajan nyt niin, että ensinnäkin haluaisin kutsua uuden eh, puhujavieraan lyhyesti tähän keskusteluun mukaan. Herra Metten, joka edustaa Free Tibet Campaign järjestöä, niin hän voisi puhua kahden minuutin ajan. Ja sen jälkeen tekisimme tällaisen lyhyen kierroksen, että jokainen meidän vieraistamme ja tietysti komission neuvosto voisivat poimia jonkun sellaisen kysymyksen, joka oli kohdistettu juuri heille. Ja eh, antaisinkin nyt sitten Vincent Mettenille Free Tibet-campaignista kaksi minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Me haluaisimme vahvistaa, että nämä 235 mielenosoitusta, jotka on pidetty viime aikoina, ne ovat olleet mielenosoituksia, jotka ovat rauhanomaisia. Tällä hetkellä ollaan hyvin turhautuneessa tilassa sen sijaan, että ymmärrettäisiin sitä, minkä tähden kansa on tyytymätön. Viranomaiset eivät kuuntele, mitä kansa sanoo ja on kääntänyt täysin päänsä. Siellä on 2008 kahdeksan vangittu satoja ihmisiä ja monet ovat saaneet hyvin pitkät vankeusrangaistukset, eikä mitään arvioita näistä edes ole. Kiinan hallitus on yrittänyt estää tiibetiläisiä puhumasta näistä asioista. Tällä hetkellä ulkomaalaiset toimittajat eivät pääse alueelle ja eh, Lasassa muualla alueella on merkittävästi eh, Kiinan joukkoja. Eh, uusi kampanja, joka suuntaa Tibetin kulttuurin supistamiseen, se on aloitettu ja tätä kaikkea toimintaa voidaan pitää sellaisena, joka saattaa johtaa vankilatuomioon tässä on merkittäviä vaaroja, silti on myös sellaisia tiibetiläisiä aktivisteja, jotka ovat jatkaneet toimintaansa. Jotkut heistä ovat kadonneet tai heidät on tuomittu vankilaan. 2008 maaliskuun jälkeen viisi tiibetiläistä on saanut kuolemantuomion ja kaksi tibetiläistä on jo heistä teloitettu. Me haluamme kiittää Ruotsia puheenjohtajaa, valtioedustajaa meidän tukemisestamme. Me olemme erittäin huolissamme tilanteesta ja kun tutkimusta tehty asiasta, eh, te, pidetään kokouksia ainoastaan suljettuun ovin, emme ole saaneet eh, tietoa eh, perheistä, uhrien perheistä eikä pidätysolosuhteista eikä myöskään siitä, että diplomaatit eivät pääse osallistumaan näihin prosesseihin. Me olemme antaneet kirjallisen asiakirjan sieltä e, tiettyjä suosituksia, jotka liittyvät Tiibetiin. Me painotamme sitä, että meillä pitäisi olla yhtenäinen Tiibet-politiikka ja olemme antaneet e, konkreettisia suosituksia tästä. Yksi niistä liittyy siihen, miten EU kertoo e, kokouksistaan Kiinan, Kiinan viranomaisten kanssa. Viime keskustelukierroksella kiinalaiset kieltäytyivät keskustelemasta Tibetistä, Tiibetistä, jos näin oli myös viimeisellä kierroksella ja uudestaan siellä on haluttu pitäytyä Tiibet-keskustelusta. Se pitäisi ottaa esiin myös tiedonannossa ja meidän pitää miettiä tässä suhteessa myös strategiaa ja vuoropuhelua, jota käydään Kiinan ja EUn välisessä huippukokouksessa. Kiitos. Kiitos erittäin paljon herra Metten ja tosiaan teidän kirjallinen lausuntonne on täällä käytettävissä. Ja mehän viime viikolla Euroopan parlamentissa eh, Kiina ihmisoikeuspäätöslauselmassa otimme myöskin Tiibetin asian esiin. Nyt ajattelin, että aloittaisimme herra suurlähettiläs Nordlanderista. Ehkä joitakin lyhyitä kommentteja, sitten komissio ja sitten järjestyksessä kaikki muut vieraat. Olkaa hyvä, suurlähettiläs Nordlander. Thank you very much, uh, Madam Chair, and thank you to... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikille puhujille näistä ehdotuksista. Aloittaisin sanomalla, että, että puheenjohtajamaa ja kaikki meistä EU-ssa kovasti olemme samaa mieltä, että olemme yhtä huolissamme kuin Kaushenin osalta, joka tuli Kilgorin puheenvuorossa ja me jatkuvasti tämän dialogin mittaan olemme ottaneet esille hänen kohtalonsa ja tilanteensa, eikä hän ole suinkaan yksin, mutta me uskomme, että tämä on erittäin tärkeä tapaus. Puheenjohtaja, minun on pakko sanoa muutama sana tästä dialogista ja sen hyödyllisyydestä. Totta kai on äärimmäisen vaikeaa arvioida sitä vaikutusta, mikä dialogilla on. Mutta entäpä jos meillä ei olisi tätä dialogia, jos emme olisi olleet siellä. Äh, Siteraanpa sitä, mitä isäntämaan edustaja sanoi minulle yhden dialogi äh, yhteydessä, joka meillä oli keski maiden kanssa. Tämän dialogin jälkeen, joka meillä oli, äh, kun me illastimme yhdessä, hän sanoi, ja tämä oli varmasti ihan vakavasti, tiedätkö, en ole koskaan tavannut ketään, joka argumentoi samalla tavalla kuin te, te ja puhui sillä tavalla kuin te, joka lähti oikeasta näkökannasta ja kuvaavaan tilannetta tässä maassa. Siis en usko, että ei pitäisi, ei pitäisi aliarvioida sitä, mikä on arvo on keskustelulla ja ihmisten, ihmisten kanssa puhumisella. Ihmisoikeudet ovat pitkälti sellainen asia, joka liittyy kärsivällisyyteen ja vakuuttamiseen pitää paikkansa, että dialogi, dialogi voitaisiin parantaa ja uudistaa. Ja pitää paikkansa, että meidän täytyy tehdä enemmän, jotta ihmisoikeudet ovat osa meidän kaiken politiikan valtavirtaa e, Euroopan unionissa. Tätä näin jo on, jo ainakin poliittisessa dialogissa eli tasoilla, niin kuin olemme nähneet e, lehdistötiedotteissa, joita Kiina EU-huippukokouksesta on esitetty – mutta sitä ei voida rajata vain poliittisiin dialogeihin, koska meidän ihmisoikeusdialogimme antaa tilaa monille muillekin asioille, joita, jotka, joita ei voitaisi koskaan ajatella, että poliittinen johto ottaisi ne esille ihan aika puutteestakin johtuen. Ja meidän tulee käyttäminen eri välineitä me välineitämme ihmisoikeusdialogista tai poliittisesta dialogista, niin kuin täällä sanottiin, että meidän edustustomme Beijingissä voi tehdä jotain ja monet muut, monissa muissakin tapaamissa voidaan käyttää tätä hyväksi. Sanoisin vain, että meidän puheenjohtajakautemme aikana tänä syksynä seitsemässä eri yhteydessä me olemme Äh, olemme äh, esittäneet lausumia ja muita äh, kommentteja Beijingissä ja näin ollen kanavia on kyllä käytetty hyvin ja olisi virhe luopua näistä kanavista, joilla ihmisoikeusdialogia voidaan käydä. Ja totta kai sitä voitaisiin parantaa, olen samaa mieltä muiden kanssa tästä. Kiitos. Kiitos suurlähettiläs. Ja sitten komissio, olkaa hyvä you. Um, just the... Kiitoksia. Aivan lyhyesti täydentäisin sitä, mitä tässä sanottiin, ei mitään epäilystäkään siitä, että eh, ihmisoikeuskysymyksiä voi ratkaista yhdellä ainoalla eh, ratkaisumallilla Kiinassa meidän pitää muistaa, että ihmisoikeuskysymykset eivät ole ainoa ohjelma, joka siellä on meneillään ja ainoa ongelma. Meillä on ongelmia muillakin alueilla, kauppa ja ilmastonmuutos. EUn poliitikkojen pitää saada aikaan oikea tasapaino kaikissa näissä tärkeissä asioissa. Niissä ihmisoikeuskysymykset ovat avainasemassa ja tällä tavoin meidän pitää tehdä myös tiettäväksi kiinalaiselle näkemyksemme. Niin kuin suurlähetillä sanoi, me käytämme eh, hiljaista ja eh, julkista diplomatiaa. Eh, onko tämä sitten tehokasta? Minun mielestäni viesti on välitetty ja se ymmärretään. Kun puhutaan itse vuoropuhelusta, niin arviot jatkuvat ja keskustelut jatkuvat. Meidän ei tarvitse ennakoida tuloksia, mutta mielestäni tämä foorumi on sellainen, että siellä voi puuttua kaikkiin kysymyksiin. Systemaattisesti olemme näin toimineet. Ei epäilystäkään, etteikö Kiinan tilanne olisi parantunut. On paljon uutta lainsäädäntöä. Se on hyvä. Täytäntöönpano on äh, ottanut takapakkia, varsinkin paikallistasolla. He ovat kuitenkin äh, julkaisseet ihmisoikeuksien äh, toimintasuunnitelman ja ensi vuoden lopulla siitä nähdään väliarvioita, mutta meidän täytyy muistaa, että ihmisoikeusvuoropuhelun avulla me voimme ottaa esiin kaikki asiat, ja näin olemme systemaattisesti tehneet, ja aivan kuten teimme tämän asianajajien lupien kanssa, ja kokemus on osoittanut, että tilastojemme mukaan näiden ryhmien kohtelu on jatkossa parempaa. Ja tämä on sellainen komponentti, joka pitäisi muistaa. Ja sitten nämä erityiskysymykset, joita esitettiin, uiguurit, Euroopan unioni antoi selkeän lausuntonsa siitä, että tarvitaan oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit. Me aiomme käydä tätä läpi hyvin tarkasti ja mitä mitä tulee eh, eh, osallistumiseen seminaareihin, eh, niin me olemme tyytyväisiä siitä, että alivaliokunta toimii tässä ja olemme kiitollisia siitä, että myös Volvoin keskus on tässä tukena ja näin valitaan oikeat aiheet. Kiitoksia. Kiitos komissiolle. Sitten herra Venkian, miten te reagoitte tähän kuultuun keskusteluun? Puheenjohtaja, koska äidinkieleni on Kiina, niin voin puhua kiinaksi ja minulla on tässä tulkki. Äh, 我想回答一下刚才那个呃，就是这个人权这个理事会他们他们的这个回答。他刚才讲到的话呢，说这个中国政府搞了一个叫做国呃国国家人权计划，认为呢这是一个 Haluan esittää muutaman kommentin näistä komission lausumista ihmisoikeus toimintaohjelmasta, joka julistettiin Kiinan hallituksen toimesta. Kiinalainen sanonta sanoo, että toiminta on tärkeämpää kuin puhe. Itse asiassa ihmisoikeustoimintaohjelma, jonka Kiinan hallitus julkisti, on äh, Kiinan hallituksen julkistama, äh, on, Kiinan hallitus on julkinut sen uudelleen. 奥林匹克运动会，让他的国际形象有所改善，所以他提出来的。那么，正是在国家人权计划这个发表之后，中国的人权状况实际情况正在恶化，更加恶化。Ihmisoikeustoimintaohjelma julkistettiin Hilkinen hallituksen toimista sellaisena aikaan, kun Äh, sivuna 2008 olympialaiset pidettiin Beijingissä, jonka, ja sen tarkoituksena oli parantaa Kiinan imagoa äh, sen julkistamisen jälkeen. Todellinen tilanne, ihmisoikeustilanne äh, Kiinassa on itse asiassa heikentynyt. This is undeniable. Tämä on kiistämätön seikka. Kiitos. Kiitos tästä lyhyestä ja selkeästä kommentista herra Venkian. Sitten herra Kilgore, olkaa hyvä. Script I think the rest of us if he thinks that human rights jos katsotaan, että ihmisoikeudet parantuvat Kiinassa, on totta, että kuolemanrangaistukset vähenevät. Amnesty sanoi, että 2004 oli 43 000 eh, ja luvuissa nämä ovat vähentyneet, mutta Falun Gong ei koskaan tule esiin näköjään puheissa. Ihmiset, jotka on tuomittu ei mistään eh, täysin syyttä. He eivät ole täällä luvuissa välttämättä, mutta minä en usko, että tässä nyt kuultiin meitä. Kanadalla oli vuoropuhelua Kiinan kanssa ja me me kävimme, eh, professori Burden eh, tutki asiaa eh, ja me päätimme, että lopetamme sen, koska se on vain ajanhukkaa. Ja sitten haluaisin tosiaan ottaa esiin Macmillan Scottin, joka on väsymättömästi toiminut Falun Gongin puolesta. Ja me emme voi olla tässä asiassa selkärangattomia, emme tosiaan. Kiitos oikein paljon herra Kilgore kaikki me, jotka seuraamme Kiinaa, tietysti tiedämme sen, että Kiinalla on tällaisia tabuja, joita ei tule kosketella keskusteluissa länsimaiden kanssa. Ja Falun Gong ja Tiibet ovat kaksi näistä merkittävistä tabuista. No niin, sitten ähm, Rouva Kinselva, te olette saanut aika paljon vastakaikua ja, ja myöskin ehkä kritiikkiä näkemyksillenne näistä dialogeista. Well, thank you very much. Thank you Kiitoksia myös palautteesta ja kiitos myös kysymyksistä. Tämä mahdollistaa minulle eh, muutaman kohdan selventämisen. Realistisesti puhuen, meillä on vain dialogi ja meidän ei pitäisi lopettaa puhumista. Se, sitä, eh, siitähän on kysymys. Eikä totta kai on tärkeää puhua, mutta on e täytyy myös pohtia sitä, minkä, tyyppistä, minkä tyyppinen puhe puree ja minkä tyyppinen puhe ei puree. En ehdota dialogin lopettamista Kiinan kanssa, mutta ehdotan vain sitä, että lopetettaisiin tai vähennettäisiin sellaisia aikomuksia, että, että, että dialogi vain marginalisoituu tehokkuuden puutteesta. Ja sillä voidaan tietenkin tuoda huolenaiheet esille, se on hyvin tärkeää, mutta se, että odotettaisiin, että se johtaisi johonkin konkreettisiin tuloksiin Kiinassa, on epärealistista. Dialogin täytyy palata poliittiselle tasolle ja julkiselle tasolle. Kiitos Rova Kinselbach ja sitten herra Adams, olkaa hyvä. Uh, thank you. Uh... Kiitoksia. Minä äh, olen sen takana, mitä Catherine juuri sanoi. Äh, on tärkeää muistaa, että vuoropuhelua käydään koko ajan. Äh, voidaan kysyä, miten tämä toimii ajatellen marginalisoitua oikeuksia, mutta eh, nämä, vaka- nämä ovat vakavia kysymyksiä. Kyse ei ole eh, pelkästään vuoropuhelusta, eh, vaan siitä, että tällaisia seminaareja, konferensseja oikeudesta, oikeuksista, ilmaisuvapaudesta, niitä pidetään koko ajan. Tämä vuoropuhelu ja vuoropuhelut muissa maissa, onko niillä niistä apua? Tämä hiljainen diplomatiakysymys kysymys Tietenkin sellaista täytyy olla. Se ei voi olla ainoa lähestymistapa, vain siinä täytyy olla täydennyksenä hyvin vahva julkista diplomatiaa. Ja yksi sen muoto on se, että ihmisoikeuskeskustelut menee eh, etusijalle eh, esityslistalla. Tällä hetkellä keskustellaan paljon ihmisoikeuskysymyksistä ja sanotaan, että niistä on keskusteltu, mutta usein se on vain pari minuutin marginaalinen keskustelu. Eh, mutta sen pitäisi olla aivan yhtä tärkeää kuin kauppa ja muut kysymykset. Hyvin mielenkiintoinen kysymys tässä, tässä sanottiin, että kiinalaiset sanoivat, että oli jokin moskeja-ongelma Ruotsissa. Ymmärrän kyllä, että Kiina saa ottaa esiin ihmisoikeusongelmat EU-ssa, e mutta ne eivät saisi mennä koskaan samalle tasolle. Ja sitten täytyy todellakin esittää heille kysymyksiä Kiinan moskeijoista, eikä puhua tästä vapaudesta. Jos halutaan puhua moskeijoista, niin sitten niistä puhutaan, niistä on paljon puhuttavaa. Ja tämä sama koskee Xinjiangia. Kiina on systemaattisesti vähentänyt siellä muslimien uskonnon vapautta. Siellä ei ole mahdollisuutta harjoittaa uskontoa eikä kouluissakaan äh, ole mahdollisuutta. Jos tästä halutaan puhua, niin oikein hienoa. Me olemme tietoisia, että äh, Euroopan unionin äh, jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanne ei varmaankaan ole huonompi kuin Kiinassa missään suhteessa. Ja tämä olisi mielenkiintoinen tiedonvaihto. Tätä, tämä täytyy muistaa, niin kuin sanoinkin, ongelma on Kiinan osapuolella. Se ei ole Euroopassa tai Irlannissa. Sanoitte, että voidaan parantaa. Kiinalaiset sulkevat uudistukset tiet. Me haluamme vuoropuhelua ja jokainen kokous siellä käydään asiat läpi. Irlantilainen sanoi, että edellisenä päivänä ei vielä tiedetä, että pidetäänkö kokous lainkaan se ei ole järkevää toimintaa tällä hetkellä. Kiitos herra Adams. Ja sitten professori Shabas, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. No se, että jokin on vaikeaa, ei se koskaan estä minua tekemästä jotain ja, ja katsoa, että pääsemmekö eteenpäin. Minusta on, on jos väitetään, että tämä on yksipuolinen ja, ja että tapaamiset ovat tällaisia. No, dialogissa vuosien mittaan meillä on samantyyppisiä toimia, kuten projekti kuolemanrangaistusta vastaan. Ja tämä on, se on ollut se on ollut merkittävää keskustelussa on samantyyppinen, jos yrittäjän osoittaa, tässä puhun taas tutkijapuolesta ja juridista oikeusseminaarista, on, on sama, että jos tutkijat yrittävät jossain vakuuttaa jotain. Niin joku aina ajattelee salissa, että riippumatta siitä, mitä me puhumme ja miten, missä me sen teemmekin, me vaan puhumme niin kuin ympäri ämpäri ja todellinen niin maailma on muualla. Mutta edustaja Howard, Howard kysyi kaiketikin, että tiedämmekö me, miksi on määrä vähentynyt Kiinassa. No, se on selvää, että ne ovat vähentyneet ehkä lähemmän kahden vuoden aikana, kun vähentyminen on tapahtunut. Niin luultavasti on kyse sellainen luku, joka on suurempi verrattuna siihen, siis niiden lukumäärä on suurempi, joka ei, ole telotettu, jos ajatellaan koko maailman kuolemanrangaistusten määrää. Jos ajatellaan tätä tutkijoiden vaihtoa, onko se vaikuttanut siihen? Kyllä varmaan, kyllä se vaikutti Euroopassa. Me voimme, se tapahtui on YKssa, se on tehty, sitä on Euroopan neuvostossa käyty, keskustelua käyty. Minusta tämä on myötä vaikuttanut, mutta niin on vaikuttanut myös tämän tuomitseminen ja, ja ihmisoikeuskansalaisjärjestöt ja ja poliittinen, eh, poliittinen tuominta. En oikein ymmärrä tänä, tältä tuota päivältä sitä, että eikö, onko joku eri mieltä siitä, jos joku puhuu dialogin puolesta ja vaihdon puolesta, vaikka se olisi tutkijoidenkin tasolla ja hiljaisen keskustelun puolella. Älkää unohtako sitä, että että poliittinen tuomitseminen on omassa paikassaan, se on välttämätöntä tietyssä paikassa ja tietyssä yhteydessä, emmekä me halua, että nämä unohtuu. Mutta ei se tarkoita sitä, että hiljainen keskustelu ja akateeminen keskustelu, etteikö se voisi myötä vaikuttaa myös. Lopuksi vain viittaisin herra Danskisin huomioon, joka puhui ehkä tällä analogia poliittisen tilanteessa Itä-Euroopassa. No, olen varma, että Länsi-Euroopassa meillä on sama argumentti kuin 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa sen suhteen, että, että onko akateeminen vaihto tai hiljainen diplomatia ja hiljainen dialogi, jota käytiin oikein Helsingin prosessin alla, että vaikuttaako se mitään. Voidaan erkominen tänäänkin, että vaikuttaako se mitään, mutta kohtuullisimmat arvioivat pitävät tätä prosessia hyvänä, että se auttoi kuitenkin poliittista muutosta Itä-Euroopassa pikemminkin kuin, että se olisi vähentänyt tai heikentänyt sitä. Kiitos. Joo, kiitos eh, professori Sabas. Tähän on ehkä kuitenkin syytä todeta se, että, että kyllähän vuonna 1975 Helsingin asiakirjassa nimenomaisesti sovittiin, että, että kansalaisyhteiskunta pääsee osallistumaan. Ja, ja ihmisoikeudet olivat yksi näistä keskeisistä kolmesta korista, että mielestäni siinä suhteessa voimme todeta, että Kiinan ja Euroopan unionin välillä ei ole tällaista tilannetta, jossa olisi hyväksytty se, että kansalais, yhteiskunta on, on tärkeä osa prosessia ja että kansalaisilla on tiettyjä oikeuksia. Mutta kiitos erittäin paljon tästä keskustelusta ja varsinkin sanoisin, että meille parlamentin jäsenille tällainen nopea ajatustenvaihto, te, te esitte, esititte tärkeitä lyhyitä huomioita lopuksi, niin tämä antoi meille hyvän kuvan ja kiitos näistä perusteellisista asiantuntijalausunnoista. Me tutkimme näitä. Me palaamme Kiinaan tietysti monissa eri yhteyksissä ja, ja me olemme saaneet myös paljon aineksia siihen keskusteluun, kuinka me voimme oikeasti muuttaa ihmisoikeustilannetta Kiinan kaltaisissa maissa ja voimme ehkä soveltaa näitä neuvoja ja suosituksia myös suhteessa muihin maihin, joissa on, on vakavia ongelmia. Eli nyt sitten päätän tämän asiakohdan ja kaksi tuntia on varmasti <laughs> käytetty erittäin hyvin. Sitten haluaisin toivottaa tervetulleeksi tänne Eh, vieraamme, joka on täällä sen takia, että joulukuun kolmas päivä on eh, kansainvälinen vammaisten eh, henkilöiden päivä. Ja meillä on täällä vieraana rouva Jetnebers Nigussie, ja hän on täällä Etiopian vammaisten ja kehitysasioiden keskuksesta Ethiopia Center for Disability and Development. Hän on itse sokea ja hänellä on oikeudellinen tausta. Olemme tietysti erittäin iloisia siitä, että Ruotsin puheenjohtajakaudella tämä kansainvälinen vammaisten oikeuksien sopimus, joka on, on solmittu YKssa, niin se on nyt sitten Euroopan yhteisössä saatettu voimaan. Ja meidän täytyy seurata tätä keskustelua. Haluatteko te rouva Nigussi sanoa pari sanaa Oh, I would like to thank Madam Chair. Eh, kiitoksia puheenjohtaja siitä, että minä saan puhua tässä erityislaatuisessa tilaisuudessa parlamentissa. Aivan kuten sanottiin, minä olen Etiopiasta. Ehkä mielenkiintoista eh, teillekin eh, kuulla hiukan minustakin. Minä menetin näköni kun olin viisivuotias Etiopiassa Aramsarin alueella. Siellä ei edelleenkään ole mukavuuksia siellä edelleenkin naittaan hyvin nuorena. Minun Äh, sokeuteni on kääntynyt myönteiseksi, koska minut katsottiin hyödyttömäksi varhaiseen avioliittoon tuolla alueella. Minu, minä, äh, minut vietiin kaupunkialueella, pääsin kouluun ja äh, aivan kuten sanottiin, minä eh, sain eh, tutkinnon suoritettua eh, oikeudessa ja sosiaalityössä ja minulla on ollut mahdollisuuksia, vaikka en suosittelekaan, että sokeutta nyt käytettäisiin tällaisena mahdollisuutena. Tämä on tietenkin ollut myös merkittävä haaste. Puhun tästä uudesta lapsesta, jonka eh, komissio on saanut alulle. Kyse on eh, vammaisten oikeuksien sopimuksesta. Eh, aivan kuten tiedätte paremmin kuin minä, se tuli esille, tai komissio toi sen esille viime viikolla tämä yleissopimus on kansainvälinen ihmisoikeusasiakirja ja ensimmäinen ihmisoikeusasiakirja tällä vuosisadalla tämän sopimuksen mukaisesti pitää noudattaa vammaisten oikeuksia ja teksti hyväksyttiin YK yleiskokouksessa 12 päivän päästä se täyttää jo kolme vuotta ja tätä käytiin läpi jo 80-luvulta. Silloin pidettiin vammaisten vuosikymmentä ja haluamme muistuttaa, että 87 Ruotsi ja Italia ottivat esiin sen, että tarvitaan kansainväliset puitteet vammaisten oikeuksille ja eh, yhdeksän tai kymmenen vuotta tehtiin töitä ennen kuin saatiin aikaan YK yleissopimus, joka on ensimmäinen oikeudellisesti sitova vammaisen oikeuksien paperi. Eh, siinä on tietenkin johdantoosa, mutta siinä ei ole eri osioita niin kuin muissa YK yleissopimuksissa. Artikla yhdessä mainitaan, mikä on sopimuksen tavoite, mutta siinä ei määritellä vammaisuutta, vaan siinä sanotaan, että <clears throat> vammaiset ovat ikään kuin, tai vammaisuus on ikään kuin tarkoitus, sitä ei määritellä. 30 artiklassa puhutaan vammaisten oikeuksista. Siinä ei ole niinkään paljon uusi, uusia oikeuksia nyt tässä uudessa sopimuksessa Siinä pyydetään kiinnittämään huomiota näihin oikeuksiin, jotka ovat jo ICCPRssä ja muissa sopimuksissa, joita on tähän mennessä saatu aikaan. Emme nyt kuitenkaan sano, ettei uusia oikeus, oikeuksia olisi. Joitakin oikeuksia on, jotka ovat nimenomaisia tälle sopimukselle. Riippuu riippumaton asuminen, itsenäinen asuminen vammaisille eh, ja eh, helppo pääsyisyys myös. Siellä on kahdeksan pääperiaatetta, johtoperiaatetta tässä sopimuksessa. Ja kaikkien maiden tulisi niitä noudattaa. Ensimmäinen niistä on se, että pitää antaa ihmisarvoista kohtelua, ei syrjiä, täysin pystyy, pitää pystyä osallistumaan yhteiskunnan toimintaan, pitää hyväksyä vammaisuus osana ihmiskuntaa, myös tasa-arvoiset mahdollisuudet, helppopääsyisyys, tasa-arvo naisten ja miesten kesken, myös lasten oikeudet ja nämä periaatteet ovat tässä sopimuksessa kautta linjan. Tietenkin asiakirja on sellainen, että se takaa vammaisten oikeudet. Toiseksi siinä puhutaan osallisuudesta – se ei rakenna mitään saareketta vammaisille. Se toimii eh, tulevaisuudessa. Minä tiedän, että EU:ssa eh, e eh, on tässä merkittäviä edistysaskeleita otettu, mutta pitää muistaa, että vammaisia ei pidä ajatella ikään kuin potilaina, vaan kyse on siitä, että nämä oikeudet ovat osa kaikkia ihmisoikeuksia. Ja aivan lopuksi sanoisin vielä, että kyse on siitä, että osallisuus parantuisi ja varsinkin nuoret vammaiset, nuorena vammaisena minä pidän tätä oman sukupolveni saannoksena aikaansaannoksena. Tässä kyseessä on väline varmistaa täysi osallistuminen minulle ja muille, jotka eivät ole päässeet puhumaan ja osallistumaan. Kiitoksia kovasti. Dziękuję bardzo serdecznie pani Ningushi. E, dziękuję bardzo. Kiitoksia teidän äh, puheenvuorostanne. Sanoisin, että, että kun kuuntelin ja katselin teitä näiden teidän, teidän ilmeikkäät kasvonne, henkilön kasvot, joka, jolla on kokemuksia, mutta on myös hyvin, henkilö, joka on myös hyvin sitoutunut vakuuttamaan täydet, täydet kansalaisoikeutensa vammaisena henkilönäkin. Siksi uskonkin, että teidän lausamenne oli äärimmäisen tärkeää, kun me tarkastelemme tätä tilannetta ei pelkästään EU-ssa, vaan koko maailmassa. Suuret kiitokset teidän puheenvuorostanne, teidän ää, ää, tässä valiokunnassa. Meillä on keväällä kuulemistilaisuus, jossa keskitytään tähän aiheeseen. Tämä alivaliokunta keskittyy siihen ja se antaa meille mahdollisuuden sitten keväällä laajempaan keskusteluun, joka, jossa puhutaan myös EUn roolista oikeudellisena yksikkönä ja, ja sen mahdollisuudesta liittyä tähän yleissopimukseen. Sitten siirrymme kohtaan kahdeksan esityslistalla komissiolle esitettävät kysymykset. joita edustajilla on. Tässä aloitamme kristili, kristittyjen tilanteesta, jonka on esittänyt Otto ja sitten pyydän komissiota vastaamaan. Uh, thank you. Um, there were two questions, in fact. Uh, siellä oli kaksi kysymystä tätä kokousta varten. Ensinnäkin, ensimmäinen koski tilanne, kristittyjen tilannetta Intiassa ja toinen koski 1984 eh, teollisuusonnettomuutta eh, Napolissa. Ja vastaukseni ensimmäiseen kysymykseen eh, kristittyjen tilanne Intiassa ja mitä komissio on yrittänyt tehdä näiden tämän vaikean tilanteen helpottamiseksi – Sanoisin, että heti kättelyssä komissio on keskustellut intialaisten kumppaneiden kanssa. Me olemme yhtä huolissamme tästä, niin kuin Euroopassa on laajalti nähty. Sehän näkyy myös parlamentaarisissa kysymyksissä, jossa on puhuttu myös väkivallasta monia haavoittuvia ryhmiä kohtaan, mukaan lukien kristityt me olemme aina painottaneet tarvotta vakuuttaa ihmisille, että, he ovat, että kaikki haavittuvat ryhmät ovat ovat oikeutettuja suojeluun, kuten kristityt naiset ja lapset. Me olemme ilmaisseet nämä huolet muodollisesti Intian viranomaisille useassa yhteydessä. Me olemme tehneet tämän useaan otteeseen EUn Intian ihmisoikeusdialogissa, joka käytiin tänä vuonna Delhissä me olemme ottaneet tämän esille myös eh, eh, Intian eh, kansallisen ihmisoikeuskomission tasolla, mutta viime vuonna 2008 EU-Intia huippukokous Marseissa siellä tämä asia otettiin esille valmistelevissa kokouksissa, mutta myös korkeimmalla tasolla, kun me saimme pääministeri Singin lausuma, jossa hän tunnusti nämä vaikeudet ja jossa hän myös vakuutti pyrkivänsä ratkaisemaan nämä vaikeudet. Sitten lisäisin vielä, että tilanne, joka koskee erityisesti kristittyjä Orishassa, joka on, on tullut esille tämän viimeisen parin vuoden aikana, se on varmastikin yksi huolenaihe. EUn edustustolle Delhissä viime vuonna 2008 lopussa siellä järjestettiin tämä fact-finding mission tuolle alueelle ja, ja nyt me olemme valmistelemassa toista käyntiä tällä viikkoina. Sama ryhmä suunnittelee tapaavansa kansallisjärjestöjä, jotka ovat aktiivisia tuolla alueella, jossa pyritään selvittämään, mitä voitaisiin tehdä, mitä toimenpiteitä voidaan harkita tilanteen kohentamiseksi. Ja lopuksi tästä asiasta minä lisäisin, että komissio on äskettäin käynnistänyt tarjouspyynnön kierron, jossa pyritään kohentamaan demokratia- ja ihmisoikeusaloitteita. Ja tässä myös tähdetään tukiohjelmaan Intialle, jossa puhutaan 1,3 miljoonasta, joka sitten tulee ajankohtaiseksi tammikuussa. Ja yksi keskeinen asia tässä tarjouspyynnössä on se, että saada suoria palveluja käyttöön, jotta oikeusjärjestelmä olisi kaikkien käytössä myös mukaan lukien haavoittuvat ryhmät, kuten naiset, nuoret, vammaiset. Tällä osoitetaan, että komissio on kiinnostunut asiasta ja lisäisi vielä, että EUn ihmisoikeustyöryhmä Delhissä myös on tutustumassa tilanteeseen vähemmistöjen osalta. If I may pass directly to... Jos voin siirtyä saman tien toiseen kysymykseen. Ja tässä kohdassa ehdottaisin, että pitäisikin. Äh, onko kysymyksen nyt herra Tokesilla joku lisäkysymys? Tai Myślę, se pan poseł Tokosz nie ma innych pytań? Tak? Nie, jednak jest. Ei näytä olevan mitään lisättävää. Uh, Chair, thank you, Chair. Uh, thank you for... Uh, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä vastauksesta myös. Niin, Minun mielestäni tässä pitää pitää samat asiat mielessä kuin tuossa Kiina-kysymyksessä. Ja se tarkoittaa sitä, että ei hiljainen diplomatia, missä, missä määrin sellaista harjoitetaan, minkälaista tukea on siitä, että otetaan pelkästään asiat esille eikö se rajoita jonkin verran sitä, että miten käsitetään, käsitellään näitä asioita. Kun itse tulen entisestä kommunistisesta maasta, minä tiedän aivan kokemuksesta, että asioita otettiin aina esiin Romaniassakin Ceausescun hallinnossa. Länsimaat esittivät kysymyksiä ja sen jälkeen jollakin tavoin asiat miellettiin käsitellyiksi ja sitten jatkettiin aivan samaan malliin kuin ennenkin, aivan kuten Romaniassa ja Kiinassa ja Intiassa tällä hetkellä. Siitä syystä ihmisoikeudet tai uskonnon vapaus, niitä loukataan aivan kuten ennenkin jos EU tai Yhdysvallat olisivat toimineet voimakkaammin Romanian tapauksessa, niin uskon, että Ceausescu olisi joutunut taipumaan tai perääntymään, mutta tämä on kiistanalainen kysymys, mitä, miten komissio voisi toimia tehokkaammin kun puhutaan esimerkiksi valtion kielilainsäädännöstä Slovakiassa. Tässä ollaan ollut hiukan tietämättömiä ja aika suvaitsevaisiakin komissiossa parlamentissa, vaikka tässä on rikottu Slovakiassa kielioikeuksia. Haluaisin siis vedota sen puolesta, että meidän arvomme olisivat voimakkaammin edustettuina silloin, kun tuetaan näitä vainottuja yhteisöjä, olipa kyseessä sitten muslimit tai muut yhteisöt. Posłowi przechodzimy do drugiego pytania, które e, zgłosiła pani poseł. Kiitoksia, kiitoksia Tokes. Ja sitten Seuraavaksi Barbara Lohviilerin kysymyksiä, joka koskee tilannetta Bopalissa tämän, tämän teollisuusta haverin jälkeen. Let me first say, of course. Ki- kiitoksia. Sanon ensin, että komissio on edelleenkin huolissaan humanitaarisesta ja ekologisesta tilanteesta – ja, ja terveyteen kohtamuuden kohdistuvista vaikutuksista tämän vuoden 2024 onnettomuuden jälkeen. Mutta täytyy sanoa, että komissio, komissiolla ei ollut eikä ole ö, adekvaatteja välineitä, joilla voitaisiin hoitaa tätä asiaa. Totta kai voitaisiin väittää, että meidän olisi pitänyt puuttua teknisellä avulla tilanteisiin kontaminaation heikentämiseksi, vähentämiseksi ja ja puhtaan veden toimittamiseksi väestölle. Me voimme vain reagoida pyyntöön, kun jos Intian hallitus sen esittää tuolloin 2004 itse asiassa, kun parlamentin valto- päätöslausuma hyväksyttiin tästä katastrofista, meillä oli ja on edelleenkin yhteistyöohjelma valmiina, jossa on melko huomattava rahoitus, mutta, mutta se pitää kohdentaa ja kohteista täytyy sopia hallituksen kanssa ja myös hyväksyttäessä neuvostossa ja parlamentissa, niin kuin tapahtuikin. Ja tämä kohde keskittyi ennen kaikkea sosiaalisiin, sosiaalisiin ja sektoriin terve, terveyssektoriin ja koulutukseen. Ja silloin ei ollut äh, kaavalta mitään lisätoimia ainakaan Bobalin tapauksessa. Ja sitten varsinkin niin kun sitä ei pyydetty. mutta on varmasti tarvetta avustaa Intiaa eri ongelmien osalta. Komissio kuitenkin tämän yhteistyöohjelman nojalla ja hallituksen kanssa sovittuaan sopi 10 miljoonasta euroista 2004, jo, joka oli tarkoitus käyttää Intian hallituksen katastrofihallinnointiohjelmaan, joka oli tarkoitus hoitaa UNDPn kanssa yhteistyössä – ja tässä oli, tämä kattoi kaikki hallinnon tasot Intiassa kansallis- valtionhallituksesta e, alue- ja kuntahallintoon ja kylähallintoa myöten. Ja siinä oli tarkoitus käsitellä katastrofeja. Siinä oli kuitenkin kohdennettu, se oli kohdennettu kuntien hätäapuun ja, ja laajempaan valtion tason ohjelmointiin. Se oli kyllä aikomus ja komissio katsoi tarpeelliseksi tukea tämän tyyppistä toimintaa. Lisäisin vielä, että tämän lisäksi komissio oli, on ollut monta vuotta mukana ympäristödialogissa Intian viranomaisten kanssa eri tasoilla, aina ministeritasoa myöten on ollut vaihtoa ja dialogia, jota on käyty säännöllisiltä pohjalta. Ja tässä on tutkittu useita ympäristöasioita, joista, joissa eurooppalaisella on mielestämme lisäarvoa tarjottavana. Tämä sisältää alueet, kuten ympäristölainsäädäntö. Ja me uskomme, että tämä dialogi ja tämä vaihto voi edesauttaa uudistuksien aikaansaamista – ja uusien järjestelmien aikaansaamista Intiassa ja sellaisten järjestelmien hyväksymistä, jotka voisivat olla avuksi. Ja lisäisin myös, että tämän katastrofin jälkeen Intia on, on ryhtynyt hyvin tiukkaan ympäristölainsäädäntöön, jolla on tarkoitus estää tämän tyyppisten tapahtumien toistuminen. Lisäisin vain sanasen yhteistyö yritysten vastuusta silloin, kun on kysymys EUn yrityksistä, jotka toimivat Intiassa. Tämä kysymys on otettu esille vuoropuhelussa ja vaihdossa aikaisemmin työllisyyspääosaston edustajien ollessa Intiassa. Ilmeisesti johonkin toimiin on tarkoitus ryhtyä tässä yritysten sosiaalisen vastuun kontekstissa. Mutta me emme saa unohtaa sitä tosiseikkaa, että me olemme neuvottelemassa vapaakauppasopimuksesta Intian kanssa juuri tällä haavaa, ja olemme täysin sitoutuneet neuvottelemaan sellaista luvusta, joka on otettu esille Intian viranomaisten kanssa, ja tämä luku koskisi kestävää kehitystä, joka kattaisi kaikki kauppaan liittyvät taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökohdat tämän sopimuksen osalta. Tämäkin on ollut konsultaatioiden kohteena ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Ja istuu, se istuu oikeastaan siihen tukeen, jota me tarjoamme globalisaation ja kilpailukyvyn tasolla, mutta myös kestävän kehityksen tasolla. Kiitos. Dziękuję bardzo. Czy pani poseł Lochbierek chciałaby się wypowiedzieć? Proszę bardzo. No niin, Kiitos. Kysymykseen vastattiin. Kiitoksia yksityiskohtaisesta vastauksesta. Jos otatte tämän asian esiin EUn työryhmässä tai Intian hallituksen kanssa, niin täytyy kysyä, että Intian hallitus perustaa komission tuonne Popaliin, jolla on riittävät resurssit, jotta voidaan auttaa näitä ihmisiä. Haluaisin äh, sanoa, että tässä alivaliokunnassa viime vuonna oli erityisesittelijä, äh, ja professori äh, Raki painotti myös, että tämä ei päde ainoastaan Intiaan. On tärkeää, että uhrien oikeudet, jos he ovat kärsineet ihmisoikeusloukkauksista edes epätarkoituksellisesti, niin kuin Dow Chemicalin tapauksessa, Tämä on tärkeää, että äh, tästä keskustellaan eikä ainoastaan näistä muista kysymyksistä. Kiitos. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł Biller. Przechodzimy do następnego pytania. Kiitoksia, Rova Lohbilder. Seuraava kysymys on Elisabeth Jäkilän kysymys, joka koskee tilannetta Vietnamissa liittyen äh, buddhalaismunkkien tilanteeseen. Olkaa hyvä. Jest przedstawiciel komisji, który w tej sprawie zechce odpowiedzieć. Proszę bardzo. Komission edustaja vastaa. Thank you, Mr. Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin painottaa sitä, että komissio ja jäsenvaltiot ovat täysin tietoisia tilanteesta tuolla luostarissa. Me olemme saaneet äh, marraskuun alussa, äh, olemme vastaanottaneet munkkeja tuolta luostarista ja siellä, silloin käsiteltiin tilannetta luostarissa 11. 11. Äh, EUn mm, lähetystön päällikkö tapasi Vietnamin edustajan ja silloin ilmaistiin huolestuneisuus siitä, että nämä rauhanomaisen yhteisön jäsenet kärsivät ja vaadittiin, että ei karkoitettaisi munkkeja, koska he yrittävät vain harjoittaa rauhanomaisesti uskontoaan Vietnamin viranomaisten kanssa pidetyn kokouksen jälkeen EU:ssa on mietitty, että tehtäisiin kenttävierailu tuonne luostariin ja mm, sitten tilannearvion pohjalta voitaisiin toimia haluaisin, että mietimme tätä ajatellen seuraavaa ihmisoikeusvuoropuhelua Vietnamiin kanssa ja myös Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeuksista Vietnamissa hyväksyttiin viime viikolla ja siinä pyydetään kiinnittämään huomiota tähän tilanteeseen ja me toivomme tosiaan, että päästään palaamaan vielä tähän kysymykseen. Kiitos. Dziękuję bardzo mm, przedstawicielowi komisji. Czy pani poseł Jegle zechciałaby się... Kiitoksia. Haluaako Rova Jegle kommentoida lisäksi tästä kysymyksestä? Kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota vastauksesta ja haluan myöskin kiittää kollegoja heidän suostumuksestaan päätöslauselmaan viime viikolla Strasbourgissa. Tänään asialistalla on ollut paljon aiheita, jotka liittyvät ihmisoikeusloukkauksiin. Se on tärkeä tehtävä ja kiitän kaikesta siitä jo etukäteen, mitä voimme tehdä yhdessä tällä saralla. Kiitoksia. Siirrymme seuraavaan kysymykseen, jonka on esittänyt edustaja Nicole Kiel Nielsen, joka koskee veden saantia e, e, tota, israelista ja palestinaisten konfliktista ja EU-Israel-keskusteluista ja komissiota vastaan. Thank you very much. Kiitos. When it comes to, uh... Kiitos, kun on puhe tuotteiden saatavuudesta palestinaisessa alueella. Halusin puuttua yleisiin periaatteisiin, jotka äh, koskevat tätä aluetta, mutta myös siihen kysymykseen, joka koski erityisesti uutta maataloussopimusta, joka juuri allekirjoitettu. No yleinen periaate on, että yhteisö katsoo, unioni katsoo, että, että assosiaatiosopimus Euroopan unionin ja Israelin välillä koskee y- nimenomaan ä, äh, aluetta. Nyt täytyisi katsoa tulkkikanavat. Täällä englannin kanavalta kuuluu jotain sellaista kieltä, jota minä en tunne. Shall I start now? Aloitan uudelleen? No, anteeksi. Olin juuri sanomassa, että tämä muistutin siitä, niistä yleistä periaatteista, jotka koskevat tuotteiden saatavuutta viehitetyillä alueilla. Nämä periaatteet ovat, että, että EU katsoo että Israelin ja EUn liitännäissopimus koskee yksinomaan Israelin valtion alueita, niin kuin ne on tunnustettu kansainvälisen yhteisön toimesta YK on päätöslauselmien ja todellisuusneuvoston päätösten nojalla. Tämä tarkoittaa sitä, että ne tuotteet, jotka ovat peräisin Israelin äh, settlementeistä, että ne eivät koske, äh, niihin, niihin ei kuulu niin, ne eivät kuulu eh, etuoikeutetun kohtelun piiriin silloin, kun tulet yhteisen alueelle. Tämä on yleinen periaate, joka näkyy useissa asiakirjoissa, joka julkaistiin virallisessa lehdessä 2005, joka on edelleenkin voimassa. Kysymys koski nimenomaan uutta sopimusta maataloudesta ja kaupan valit- vapauttamisesta – joka koski myös maatalous- ja kalastustuotteita. Tämä sopimus allekirjoitettiin marraskuun alussa ja se tulee voimaan ensimmäinen tammikuuta 2010. Tämä uusi sopimus perustuu niihin periaatteisiin, joita juuri äsken äh, siterasin ja siksi tuotteet, maataloustuotteet, kalastustuotteet jotka kuuluvat tämän sopimuksen piiriin, jotka ovat peräisin eh, Israelin settlementistä, ne eivät saa eh, eh, etuis, tullietuisuuskohtelua. Um, ehm, the, the other... Ja toinen kysymys, joka koski vettä, koski erityisesti sitä raporttia, joka on äskettäin julkistettu Amnesty Internationalin toimesta, jossa se selvitetään erityisesti vesitilannetta Palestiinan miehitetyillä alueilla. Komissio on tietoinen tästä raportista. Totta kai olemme olleet yhteydessä Internationaliin ja olemme tietoisia tämän sisällöstä ja me tietenkin perehdymme siihen, koska jos äskettäin juuri julkistettiin ja tulemme selvittämään sen sisällön huolellisesti, kun puhutaan vedestä ja ja puhtaanapitosta ylipäätään kansallisissa puitteissa. Tämä vesi ja veden puhdistus, ja se on oikeus, jota ei varsinaisesti sanota kansainvälisissä yleissopimuksissa, mutta 2002 YK on talous- ja sosiaalikomitea tulkitsi artiklaa 11 tästä kansainvälisestä yleissopimuksesta, jonka mukaan oikeus veteen on osa oikeuksia ja se on osa äh, adekvaattia elintasoa. Tämä on myös äh, yleissopimus, jossa puhutaan vedestä ja, e, ja puhtaudesta. Se on saanut kuitenkin ihmisoikeusneuvoston äh, tuen. Näin on, me seuraamme tätä työtä, jonka mukaan on tuottava oikeus veteen. Kun sitten kun puhutaan oikeudesta veteen, tällä alueella komissio toteaa, että haasteita on, jotka riittyvät veden saatavuuteen ja käyttöön ja hallinnointiin, jotka ovat yhte, ja, jolloin vesivarat ovat yhteisiä Israelin ja palestinaisalueiden kesken. Ja tämä tietenkin liittyy tähän eh, ihmisoikeusyleissopimukseen, kun puhutaan esimerkiksi syrjinnästä tai vesivarojen hallinnosta – meidän politiikkamme on ollut johdonmukaisesti, että me rohkaisemme israelisen naapureita puuttumaan, äh, puhumaan tästä asiasta rauhanneuvotteluissa, jossa, jolloin tämä vesiasia tulee olemaan neuvottelun loppusuoralla esillä. Ja toinen asia, joka tuli esiin tässä kysymyksessä veden osalta, ja konkreettisimmin, mitä komissio tekee äh, projektien tukemiseksi, kehitysprojektien tukemiseksi tuolla alueella on useitakin projekteja, joita me tuemme, joita EU tukee rahallisesti. Esimerkiksi alueellinen vesitietokantaprojekti, jossa on mukana Israel, palestinalaiset, Jordania ja vesiviranomaiset, jossa tähdetään kehittämään vesitietokannan käytettävyyttä ja saatavuutta. Me annamme humanitaarista apua erityisesti vesitilanteen parantamiseksi Gaasan alueella. Me jatkamme, niin kuin politiikkamme on ollut aina, että, että vesirajoituksia pitäisi lieventää ja mahdollistaa myös äh, kalusteiden, kaluston tuonti, jolla voidaan kohentaa ja parantaa ja korjata vesi, teknistä vesijärjestelmää. Me myös kehitämme rahast, varasta, taloudellista tukea, jolla voidaan parantaa LVI, vesi- ja puhtaustilannetta tuolla alueella. Totta kai tällainen kansallinen apu on tarpeen hallinnolle, jotta voitaisiin saada rahoitusta länsirannalle niin ikään, jolla, jolla voidaan kehittää vesijärjestelmää, vedenhuoltoa, vesihuoltoa. Ja lopuksi me pohdimme myös sitä, että tämä asia otettaisiin esille myös poliittisessa dialogissa Israelin kanssa – Euroopan naapuruspolitiikan puitteissa, niin kuin me teemme nytkin. Kiitoksia. Dziękuję bardzo. Czy pani poseł Kil e, chciałaby wypowiedzieć? Kiitoksia. Haluaako kerroa Kil Nielsen kommentoida? Oui, en effet, je vous remercie. Niin, kiitoksia tosiaan näistä vastauksista. E, minä en kuitenkaan ole vakuuttunut, kun puhutaan tuotteiden järjettävyydestä jäljitettävyys on tosiaankin vaikea hoitaa, jos siihen ei ole todellisia välineitä. Ja me tiedämme, että näissä hedelmäpusseissa on kaikki sekaisin. Israelilaiset järjestöt tutkivat tätä asiaa hyvin tarkasti ja heillä on hyvin merkittävä tietokanta, jonka he ovat antaneet niiden, ähm, antavat sen niille, äh, jotka haluavat. He ovat tehneet töitä äh, tuhannen yrityksen tietojen parissa ja äh, näin on huomattu, että nämä hyötyvät siirtokunnista mm, he pääsevät ähm, sivuille, merkittäville sivuille tuolla internetissä. Siellä on Agrexco merkittävässä asemassa. Kyseessä on eh, valtion yritys, joka vie 70 prosenttia eh, vihanneksista ja hedelmistä. 85 eh, prosenttia on palestiinalaisia arabeja. Tässä kyse on ihmisoikeuksista, koska nämä ihmiset tekevät töitä hyvin vaikeissa olosuhteissa. He saavat eh, pienempiä palkkoja kuin mitä Israelin lainsäädäntö sanoo tästä asiasta. Ja voidaan todeta, että nämä tuotteet, joita viljellään siirtokunnissa, eh, niihin eh, tulee merkintä, että ne ovat Palestiinassa tuotettuja, koska useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Israelin valmisteet ovat kiellettyjä. Tässä aletaan tosiaan boikotti, boikottiin vedota palestiinalaiset kansalaisjärjestöt, AY-liike ja maataloustuottajat pyytävät boikotoimaan näitä tuotteita, joita tuotetaan olosuhteissa, joita ei voi hyväksyä. Siellä ihmiset tekevät, ilman, että, tekevät töitä ilman, että heidän ihmisoikeuttaan kunnioitetaan. Minä en ole aivan vakuuttunut siitä, mitä sanotte, koska tässä tarvitaan todellista poliittista tahtoa ja täytyy olla mahdollisuuksia selvittää, mistä tulevat nämä tuotteet, tomatit ja muut. Kiitos. Dziękuję bardzo. E, spośród tych pytań akurat to pytanie nie Kiitos. Näyttää siltä, että komission vastaus ei tyydyttänyt Rova Kilnyseniä. Näin ollen komission täytyy jatkaa työtä tämän asian tiimoilta